Dear colleagues, uh, good morning. Hyvät kollegat, hyvää huomenta. Tervetuloa teille kaikille. Mutta ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Günther Oettingerin. Komission jäsen Oettinger on hyvin tunnettu ITRE-valiokunnassa. Me keskustelimme eilen komission jäsenen kanssa, äh, komission jäsen Kaasun äh, toimitusvarmuudesta toista kertaa. Ja muistan, että varmaan hyvin, että ensimmäisellä kierroksella 2010 tämä oli teidän ajatuksenne ja te valmistelitte tämän lainsäädännön. Se toimii varsin hyvin, mutta nyt haluaisimme mennä askeleen pidemmälle. No niin, meillä on siis usein käsiteltävänä asioita, jotka käynnistettiin 4-5-3 vuotta sitten teidän kautenne aikana, silloin kun teidän salkkunne käsitteli energia-asioita. Nyt käsitelle toisia asioita, nimittäin digitaalista taloutta ja yhteiskuntaa, mutta silti hyvin äh, lähellä myöskin energiakysymyksiä. Ja meillä on nyt tämä järjest- jäsennelty vuoropuhelu Euroopan parlamentin ja komission välillä. Ja ITRE ähm, johti myös parlamentin työtä digitaalisesta yhtenäismarkkinapäätöslauselmasta, joka hyväksyttiin tammikuussa. Täysistunnossa e, eilen keskustelimme radiotaajuuspäätöksestä ja komissio julkaisi pakettinsa eurooppalaisen teollisuuden digitalisoinnista eh, juuri tällä viikolla ja televiestintäuudistus on tulossa muutaman kuukauden kuluttua ja me odotamme muitakin ehdotuksia, että meillä on paljon puhuttavaa. Tämä jäsenelty vuoropuhelu on erittäin tärkeä Euroopan parlamentin ja komission välillä. Jos voisimme pyytää teitä, hyvä komission jäsen, antamaan meille tilannekatsauksen siitä, miten teidän osanne komission työohjelmasta 2016 on pantu täytäntöön ja myös katsoa vähän vuoteen 2017 päin. Kertoa hiukan komission työohjelmasta sille vuodelle. Kiitoksia. Teillä on puheenvuoro. Vorsitzender, puheenjohtaja, arvoisa professori Busek, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet. meidän digitaalisen politiikkamme puitteissa tavoitteena on eurooppalainen digitaaliunioni. Me olemme asettaneet tänä vuonna useita painopistealueita, lainsäädäntöä, tiedonantoja. Minä keskityn viiteen nämä painopistealueet, jotka ovat teidän tärkeälle valiokunnallenne merkittäviä. Ensinnäkin televiestintä, paketin uudistus ja muutenkin televiestintäalan politiikka. Ähm, menneisyydessä televiestintäala ala oli vastuussa äh, puhelinkysymyksistä, televiestinnästä. Se oli oma alansa, jolla oli verkko tai äh, langatonta teknologiaa ja äh, se välitti tietoja kommunikaatiota varten, keskusteluja varten, sisällön välittämistä varten. Siinä se. Mutta nyt kun katsotaan uusia digitaalisia palveluja, niin televiestintäalasta tulee tällainen horisontaalinen ala. Omenien ydin tehtäviensä lisäksi, nimittäin tiedon välitys laadukkaasti, joka on merkittävää esimerkiksi äh, itsenäisille, äh, itsenäisesti liikkuville ajoneuvoille, sähköisille terveydelle, myöskin koneiden välisille kommunikaatiolle ja, äh, ja myöskin esineiden internetille sekä mm, tulevaisuuden teollisuudelle. Siksipä televiestintäpalvelujen merkitys kasvaa huomattavasti ja huomisen digitaalisen eh, maailman kannalta eh, tällainen yhteenliittyvyys on erittäin tärkeää. Eh, digitaalinen infrastruktuuri, siihen investointi, satelliitti, kaapeliyhteydet, laajakaistat, lasikuitukaapelit, kuparikaapelit, nämä ovat tärkeitä investointeja ensi vuosina ja siksi komissio on tehnyt syvällisen tutkimuksen. Meillähän kaikilla on jäsenvaltiossa äh, tavoitteita laajakaistalle, äh, upload-download-tavoitteita, mutta meillä ei ole mitään sitovaa äh, suunnitelmaa seuraavalle vuosikymmenelle 2025 määräaikaan mennessä. Ja näiden analyysien ja tutkimusten pohjalta me haluaisimme yhdessä teidän ja jäsenvaltioiden kanssa luoda poliittisesti luotettavan suunnitelman siitä, miltä digitaalisen infrastruktuurin pitäisi näyttää vuonna 2025. Tällaisen suunnitelman haluamme tänä vuonna tehdä ja hyväksyä. Jos laskee yhteen kaikki tiedonsiirtotarpeet sosiaalisesta mediasta, verkkovälityspalveluihin, puhelinpalveluihin ja siihen, mitä erilaiset foorumit tarvitsevat, mitä teollisuus tarvitsee, mitä 50 miljoonaa ajoneuvoa ja hyötyajoneuvoa tarvitsevat, niin on aivan selvää, että emme voi pysähtyä 50 megahertsiin eikä satakaan ole mikään paratiisi. Meidän on puhuttava äh, gigatavuista, gigatavu yhteiskunnasta ja luotava älykkäitä puitteita, jotta investoinnit äh, tätä varten olisivat äh, kattavia, Euroopan laajuisia ja rajat ylittäviä. Televiestintäpaketin uudistus on yksi väline tätä varten. Meidän on luotava älykkäät puitteet, jotta televiestintäalu ala saa tukea rahoitusalalta ja voi massiivisesti investoida digitaalisen infrastruktuurin laajentamiseen. Toiseksi on kyse siitä, hallinnoida radiotaajuuspolitiikkaa, koordinoida sitä paremmin kuin tähän mennessä tai jopa eurooppalaistaa se. Te tällä hetkellä käsittelette ja kiitos kovasta työstänne meidän lainsäädäntöehdotustamme, joka käsittelee 700 megahertsin radiotaajuus leveyttä. Ää, tässä oli kyse myös Pascal Lamin työstä. Sanottiin, että täytyy uudelleen ää, järjestellä nämä megahertz-taajuudet eri ää, käyttäjien välillä, nimittäin, äm, nimittäin televiestintäpalvelujen ja televisio- ja radiopalvelujen välillä. Ja jos 5G on tulossa ää, televiestintäpalveluille, niin silloin me tarvitsemme koordinoidusti tämän 700 MHz taajuuden. Tässä on kyse eurooppalaisista autonvalmistajista, Renault tai Mersun uusi E-luokka, mm, BMW, oikeastaan kaikki auton valmistajat, joita myöskin alihankkijat tukevat. Ne Äh, haluavat mahdollistaa vuodesta 2020 mm, automaattisen äh, ajon. Mm, nämä ajoneuvot tulevat olemaan olemassa, mutta tätä äh, yhteenliitettävyyttä ei vielä ole. E, eli Meillä on yhdessä pöydässä ASEA, sitten ajoneuvon valmistajat ja televiestintä ja ala. Ja nämä meidän on tuotava yhden pöydän ääreen, koska kaikkien on samanaikaisesti oltava markkinoilla, on oltava hyviä ajoneuvoja, sensoreita ajoneuvoissa – digitaalisia elementtejä ajoneuvoissa ja televiestintäalalla pitää olla mahdollisuus välittää nämä tiedot, eikä pelkästään jollain testi reitillä, jollain tietyllä maattoritiellä, vaan kaikkialla, myöskin Schwarzwaldissa, myöskin rajat ylittävästi. Yksi asia on aivan selvää. Te näette, että kansallisia rajoja ei enää oikeastaan Euroopassa tunnista valuutassa, koska valuutta on melkein aina sama, eikä myöskään rajoja näe siinä, että tarkistetaanko passia. Passin tarkastuksia ei enää ole, toivottavasti ei myöskään Brennerin solassa, vaan se näkee siitä, että tulee tällainen 3-5 minuutin mm, katko mobiiliverkkoon. Ajatelkaapa äh, Brysselistä Zürichiin. Äh, Bryssel, äh, Luxemburg, Ranska ja sitten Sveitsi. Jokaisella rajalla on tällainen katkos verkkopalveluissa – näin mobiilit palvelut eivät voi toimia. Siksi me teemme uudelleen ehdotuksen, että taajuuspolitiikka koordinoitaisiin Euroopan tasolla. Ja tällä tavoin saataisiin aikaan kattava digitaalinen saavutettavuus 5G-sukupolvessa. Tämä meidän 5G-PPP me edistyy oikein hyvin. Sopimukset muiden maailman maiden kanssa luovat pohjat maailmanlaajuiselle käyttöönotalle ja e, Euroopan pitäisi yhdessä Etelä-Korean kanssa olla se alue, e, jossa 5G ja 5G LTE, 4G LTE mahdollistavat digitaalisen tiedon siirron ja luovat pohjan digitaalisille palveluille. Tällä tavoin etenee televiestintäpaketin uudistus, joka tulee tämän vuoden aikana, joka on teille eh, tärkeä. Ja eh, vielä erään asian haluan teille mainita. Eh, Berek, teidän valiokuntanne tietää Berekin ja Aserin. Parlamentti tuntee myös muita sääntelyverkostoja Euroopassa, esimerkiksi vakuutusvalvonta, pankkivalvonta ylipäätänsä rahoitusalan valvonta. Meillä on kansallisia valvontaviranomaisia ja keskuspankkeja, mutta meillä on myös pankkivalvonta Euroopan tasolla ja meillä on EKP ja meillä on ASER energia-alalla. ESERillä on Aserilla on paljon enemmän toimivaltuuksia kuin Berekillä. Minä tapaan tänään Berekin sääntelijät. Kaikki ovat vahvoja viranomaisia paikan päällä, mutta Berek on oikeastaan tällainen aivoriihi, keskustelu pöytä, jossa vaihdetaan mielipiteitä, vähän tällainen parempi keskustelukerho. Aseriakin sääntelyviranomaiset tukevit jos me tänään kehittäisimme Euroopan, jos tänään olisi Euroopan ensimmäinen päivä, niin silloin minä päättäisin, että meillä olisi vain yksi sääntelyviranomainen. Mutta olen realisti. Meillä on 28 jäsenvaltiota ja kumppanit, Sveitsi, Norja ja Balkanin maat, mutta haluaisin nämä maat useammin perekin pyörän pöydän ääreen ja haluaisin antaa enemmän toimivaltuuksia sille tämän televiestintäpaketin uudistuksen puitteissa. Televiestintäpaketti oli ensimmäinen asia. Toinen asia oli se, että tiistaina esittelimme eurooppalaisen teollisuuden digitalisointipakettiin. Kun aloitin tämän työn, niin huomasin, että digitaalialalla Euroopan unioni on hyvin aktiivinen, mutta se, että meillä olisi digitaalista teollisuuspolitiikkaa, että meillä olisi näkemys siitä, miten meidän yrityksiämme, eh, mukaan lukien PK-yrityksiä, eh, tuettaisiin eh, digitaalisessa vallankumouksessa myöskin työpaikkojen luomisen kannalta, niin se ei ole tähän mennessä ollut komission esityslistalla. Nyt olemme luoneet kattavan paketin, Vuosi sitten eh, esittelimme sen Hannoverin teollisuusmessuilla ja nyt eh, tai kerroimme siitä ja nyt esittelimme sen ja ensi maanantaina eh, meillä on suuri konferenssi jälleen kerran Hannoverin messuilla te olette teollisuusvaliokunta ja digitaaliasioista vastaava valiokunta. Haluaisin kiinnittää huomioon näihin messuihin. Yhdysvallat on kumppanivaltio. Obama tulee, puoli, puolet Amerikan hallituksesta tulee, monia toimitusjohtajia tulee, mutta pääasiassa digitaalialalta, esimerkiksi Microsoftista, mutta amerikkalaisilla on siis toisenlainen lähestymistapa. Heidän lähestymistapansa on se, että heillä on massadataa ja voimaa digitaalialalla ja nyt he ottavat yrittävät ottaa sen johtoaseman teollisuudessa, joka meillä on. Eli Yhdysvallat järjestää liikkuvuuden, Renault rakentaa ajoneuvon, mutta näiden foorumien tehtävä on luoda yhteys kuluttajaan. Ja sitten eh, Renaultsta tai BMWstä tulee eh, alihankkia eh, Googlelle ja Applelle. Ja tämä meidän on tunnistettava ja vastustettava sitä ystävällisesti. Meidän on digitalisoitava Euroopan teollisuus. Mitkä ovat meidän painopistealueemme? Ensinnäkin monissa jäsenvaltioissa on verkostoja, Yhdistyneessä kuningaskunnassa katapult, Alankomaissa Smart Factory, äh, Ranskassa myös, äh, Saksassa Industri 4.0, Itävallassa Industri 4.0, Austria. Äh, nyt me haluamme verkkojen verkon ja haluamme varmistaa, tarkistaa, missä yhteistyö tai hanke johto Euroopan tasolla on järkevämpää kuin että se tehdään epäkoordinoidusti 22 jäsenvaltiossa. Tämä näemme jatkuvasti. Esimerkkinä on standardisointi. Meillä on joitakin painopistealueita, joissa haluaisimme viedä standardisointia eteenpäin Euroopan laajuisesti, esimerkiksi esineiden internet, kyberturvallisuus, 5G, pilvipalvelujen sääntely. Tämä on eurooppalainen aihe ja me haluamme näissä standardisointiinstituuteissa mahdollisesti myös lainsäädännöllä ehdottaa sitä, että joitakin asioita standardisoidaan Euroopan laajuisesti. Sitten meillä on mahdollisuus, että näistä standardeista tulee myös maailmanlaajuisia. Jos emme tee näin, niin se ei tule onnistumaan. Ja sitten uskomme, että joitakin suurhankkeita on vietävä Euroopan laajuisesti eteenpäin. 5G, 700 miljoonaa siihen annetaan meidän budjetistamme. Entäs esimerkiksi supertietokoneet, ja suurteholaskenta. Nyt meillä on enää kaksi suurinta tietokonetta Euroopassa, Zyrihissä ja Ylihissä Saksassa, siis Euroopassa, ei Euroopan unionissa, mutta kuusi näistä kymmenestä on Yhdysvalloissa, sitä kymmenestä suurtietokoneessa. Ja ö, sijoitukset Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Etelä-Koreassa ovat valtaisia, siksi aiomme ö, Junckerin suunnitelman kautta kannustaa yhteisrahoitukseen. Olemme yhteistyöstä konsortioiden kanssa. Emme me tule saamaan 28 suurtietokonetta, mutta esimerkiksi Stuttgartin, Ranskan tai Italian konsortioiden kanssa voimme saada kolme, noin kolme suurtietokonetta näistä parhaista kymmenestä, mutta sitten se on mahdollisuus tutkijoille hyödyntää näitä palveluita, jotka tutkivat esimerkiksi massadataa. Tulemme äh, kehittämään myös tällaisen tutkimuspilven, tämä on seuraava asia. Meillä on tämä paketti äh, teollisuuden digitalisoinnista. Mielelläni käyn myös kahdenvälisiä keskusteluja ensi viikkoina tästä asiasta. Äh, kolmas pääpainopistealue, kyberturvallisuus sekä Mobile World-kongressissa että Sebitillä oli kolme tärkeää aihetta, 5G ja kyberturvallisuus. Tietoturvaa, meidän täytyy toimia teollista vakoilua, terrorismia, hakkerointia vastaan. Se on erittäin tärkeää, jotta keskisuuret yritykset voisivat luottaa pilvipalveluihin. Kyberturvallisuus, PPP, tulee käynnistymään tämän vuoden kesällä ja hyödyntää horisontti 2020 määrärahoja konkreettisia hankkeita varten, mutta tämä NIS-direktiivi ei tule olemaan viimeinen eh, ehdotus. Eh, yhdessä Enisan kanssa tulen eh, myös kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa saamaan aikaan sen, että me syventäisimme eurooppalaisia lainsäädäntöpuitteita verkko- ja tietoturvallisuuden saralla, tarkastusta ja myöskin merkintää turvallisille palveluille tullaan ehdottamaan. Sitten verkko- foorumi mm, tarvitaanko tähän sääntelyä? Tämä on kysymys, jonka esitän. Ensin käsittelemme tätä lainsäädäntöehdotuksissamme, eli tekijänoikeudet ja online-foorumit, audiovisuaalinen media, Spotifyn ja Amazonin lisäksi meillä on YouTube ja muut palveluntarjoajat liikkuvalle kuvalle, jotka eivät kuitenkaan niillä ei ole mitään laatuvaatimuksia tai mm, vaatimuksia lastensuojelun suhteen. Pitäisikö tässä puuttua asiaan ja olemassa olevaa lainsäädäntöä soveltaa myös uusiin toimijoihin? Ja sitten AFER, MSD, kopi- ja tekijänoikeuksien ja televiestintäpaketin uudistuksen lisäksi meidän on tarkastettava, tarvitaanko yleistä suuntaviivoja verkkofoorumeita varten. Ja tulemme tässä sitten tekemään lopullisen ehdotuksen. Viides asia, tietosuojadirektiivi. direktiivi parlamentti hyväksyi tietosuoja asetuksen viime viikolla ja tämän asetuksen pohjalta tullaan nyt sitten äh, valmistelemaan tietosuojadirektiiviä sähköiselle viestinnälle, tämä e-privacy-direktiivi. Ja tämäkin on painopistealue, joka on teidän valiokunnallinen varmasti merkittävä. Tässä viisi tärkeää asiaa. Siinä ei ole kaikki, mutta ne ovat eh, asioita, joissa teidän valiokuntanne on johtoasemassa parlamentissa. Kiitoksia. Telecom package industrial initiative within kyberturvallisuus, digitaalimarkkina. Tässä olikin paljon asioita. Paljon kiitoksia hyvä komission jäsen. Nyt siirrymme keskusteluihin. Hyvät kollegat, poliittisten ryhmien puolesta puheenvuoron käyttäjät saavat kaksi minuuttia puheaikaa, yksittäiset jäsenet yhden minuutin. Tämän jälkeen meidän pitäisi kymmentä yli kymmenen päättää tämä keskustelu, joten ymmärrätte varmaankin, että tämän enempää aikaa ei nyt ole. Madame de Castillo, kaksi minuuttia. Kiitos, kiitos komission jäsen siitä, että olette tänään täällä. Olemme kokemassa ratkaisevaa hetkeä. Tämän vaalikauden puoliväli on lähestymässä. Te sanoitte, että säädöspuitteet elektroniselle viestinnälle on ratkaiseva väline digitaaliselle muutokselle ja digitaaliselle sisämarkkinoille. Emme saa kuitenkaan unohtaa, että viime kädessä televiestintä on selkäranka digitaalisille tuotteille, palveluille. On aika pyrkiä hienosäätämään tätä arvokasta välinettä edeltä tapahtuma oli vuonna 2009, nyt on ollut seitsemän vuotta, mikä on ikuisuus digitaalisella sektorilla. Mainitsen vain kolme suuntaviivaa, jotka minun mielestäni ovat sellaisia, että ne pitää ottaa huomioon. Ensinnäkin yksinkertaisempi suhteellisempi lainsäädäntö. Toiseksi säädöksellinen johdonmukaisuus, ajattelen muutoksia, joita tapahtuu, että nousee uusia palveluita perinteistä rinnalle. Ja kolmeksi parempaa koordinointia taajuuksien hallinnoinnista, ajatellen nimenomaan 5G-kehitystä, joka vaatii todennäköisesti erilaisia lähestymistapoja, jotka yhdistetään jo erilaisiin lupiin koskien myöskin äh, maantieteellisiin äh, näkökohtiin näiden siis ottaen huomioon kaikki ne kysymykset, jotka liittyvät siihen, että on tasapainoisempi tapa koordinoida näitä taajuuksia. Nämä ovat siis ne suuntaviivat, jotka minusta pitää ottaa huomioon tässä tarkastelussa. Uskon, että olemme yhtä mieltä teidän kanssanne kuunneltuani teitä. Sanoisin, että teillä on hyvä suunta. Paljon kiitoksia. Mekin olemme hyvin kiitollisia. Edustaja Nika. Komissaarsi. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin sanoa, että kiitän teidän eh, hyvin kattavasta esityksestänne. Tämä on ensimmäinen kerta, että minulla on se vaikutelma, että eh, komissio eh, uudistaa televiestintästrategiaa ja digitaalisen markkinoiden strategiaa. Minulla on muutama kysymys te ehkä olette samaa mieltä kanssa, että meillä on liikaa sääntelyviranomaisia ja päähuoli on siitä, miten emme vääristä markkinoita liiallisella sääntelyllä. Vähemmän sääntelyviranomaisia, vähemmän säätelyä olisi mielestäni hyvä asia, mutta sitten meillä on myös kolikon toinen puolin pilvipalveluista. Mihin nämä tietokannat oikeastaan pannaan, koska sinnehän varastoitaan miljoonien eurooppalaisten kansalaisten tiedot, esimerkiksi lääketieteelliset tiedot, ovatko ne säilössä Euroopan unionin sisällä vai ulkopuolella. Jos ne ovat ulkopuolella, niin kuka niitä valvoo? Olin yllättynyt huomatessani, että kaikissa kännyköissä on erilaisia sovelluksia, jotka ovat pakollisia, mutta sitten ne vaativat, että saadaan kaikki tiedot käyttöön. Ne pyytävät esimerkiksi käyttöön yhteystiedot ja mahdolliset myöskin ehkä rahoitusoperaatiot, joita olette tehneet, tekstiviestit, joita olette lähettäneet. Nämä Eli on tällaisia ohjelmia, e, joissa ei voi esimerkiksi liitettä avata, jos ei anna e, sovellukselle pääsyä kaikkiin mahdollisiin tietoihin. Tätä ei voida hyväksyä. E, kun teette tämän 5G-ehdotuksen, kuinka saamme tiedä, mitkä ovat parametrit, jonka pohjalta tämä tehdään? Kiitoksia. Ja, vielen... Rova Ernst. Kiitos. Aluksi olen tällainen iloinen siitä, että tänään voimme jatkaa keskustelua teidän kanssanne. Tämä on hyvä perinne, sanoisin. Nyt tästä toimintasuunnitelmista, joka on päätetty, haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Pilvi, laskentahan on hyvin tärkeä kysymys. Ja tämän eurooppalainen pilvi, joka olisi tutkimukselle ja tutkimukselle yliopistolle tarkoittama olisi hyvä alku. Ehkä voisitte puhua tästä vielä hiukan enemmän me olemme puhuneet tällaisista eurooppalaisista pilvistä kaikille, koska kaikilla on sama ongelma kansalaisina. Ajatellen tällaista joukkovalvontaa, jota edelleen tapahtuu, jota NSA harjoittaa. Onko nyt tarkoitus tehdä enemmän vai jääkö tämä nyt pelkästään tutkimuksen ja yliopistojen käyttöön? Sitten on tarkoitus saada aikaan tällainen teknologian ja erinomaisuuden verkko, miltä tämä tulee näyttämään, ja sitten myöskin Aken, joka koskee ammatillista pätevyyttä Euroopan unionissa. Sekin kiinnostaisi minua. Ja sitten viimeinen kysymys on tämä e-privacy-direktiivi. Eh, Sitä ollaan korjaamassa, tarkastelemassa. Tehän tiedätte, että eh, direktiivi, joka koskee tällaista tietojen ennakkotallettamista, voidaanko lähteä siitä liikkeelle, että tällä asialla ei tässäkään direktiivissä tule olemaan enää mitään roolia. Las. Paljon kiitoksia edustaja Kallas. Danke. Danke, Raimon. Kiitos. Olen täällä. Niin, mä kuulin monia mielenkiintoisia asioita, mutta nyt tästä huipputekniikasta ja miten päästään eteenpäin. Kaikki on oikein ja hyvää, Minua kiinnostaa se, minkälaisia toimenpiteitä on otettu käyttöön, että tästä huipputekniikan kehityksestä voisi jotakin valua pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, sillä meidän täytyy huolehtia myöskin näistä yrityksistä. Ja sitten kysymys, joka liittyy avoimuuteen. Te olitte Lehissä korkeatason tapaamisessa muutaman päivä sitten Itävallassa. Minä nyt sanoisin, että kun on tällaisia lobitapaamisia, jotka ovat näin korkeatasoisia, olisivat hiukan avoimempia myöskin parlamentaarikoille, eikö voitaisiin järjestää jotakin samanlaista Brysselissä, joka olisi sellainen, että meillä kaikilla olisi pääsy sinne myöskin täällä. Voisiko kenties kertoa, mikä oli se suunta, mitä teollisuus oli ajamassa Lehissä? Eh, Mr. Borrelli. Paljon kiitoksia EFDn puolesta edustaja Borrelli. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä, että hän on paikalla täällä. Te aivan oikein mainitsitte komission prioriteetit teollisuuden digitalisoinnissa. Te ette kuitenkaan puhunut laisinkaan aikatauluista. Missä aikataulussa aiotte nämä prioriteetit toteuttaa? Ja sitten vielä aikatauluista Eilen käsittelemme radiotaajuuskysymyksiä täällä valiokunnassa ja jotkut kollegat olisivat halunneet aikatauluun vähän joustamuutta edän ryhmämme on kuitenkin hyvin tiukka tässä ja olemme sitä mieltä, että juuri koska teknologia etenee nopeasti, niin jopa komission ehdottama aikataulu saattaa olla liian väliä. Joten oletteko valmiita noudattamaan ehdottamanne aikataulua tai mahdollisesti jopa tiukentamaan sitä, jos tarpeen on? Paljon kiitoksia. Edustaja Schaffhauser, ENF. Merci. Euh. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin äh, paikalle myöhässä, enkä ollut eilenkään paikalla. Minulla oli perhe syistä este. Huomasin kaksi asiaa, jotka liittyvät äh, riippumattomuuteen. Meillä on suuria servereitä, joiden varassa internet lepää. Esimerkiksi Iranissa ja jossa Britanniassa on kaksi suurta serveriä. Mitä olette eh, mieltä näiden palvelujen riippumattomuudesta ja niiden mm, takaamisesta eurooppalaisia, tarkoitan nyt keski-eurooppalaisia, keskellä Eurooppaa. Ja eh, entä sitten ohjelmistot? Onko teillä sellaisia ohjelmistoja ja sellaista henkilöstöä, käytössä, joka voisi tukea eurooppalaista riippumatonta strategiaa ajatellen esimerkiksi Googlen kaltaista tai Facebookin kaltaista foorumia, vaihtofoorumia. Venäläisillä on oma riippumaton järjestelmänsä näille palveluille myöskin kiinalaisilla. Onko eurooppalaisilla mitään tällaista tulossa? Ja sitten minulla on tämä järjestelmän vakausvastus puolustuskykykysymys. Eikö paras tapa taata tämä olisi nojata valtioihin? Mehän olemme vapauden ja valtioiden alue. Eikö olisi parasta, että meillä olisi myöskin pilvipalveluja ajatellen kansallinen strategia ensin ja sitten eurooppalainen ohjelma, joka helpottaisi vaihtaa tiedonvaihtoa eri maiden välillä. Tämähän tukisi järjestelmän kestävyyttä ja vakautta. Tässä olivat siis ne huomiot, jotka halusin sanoa, ne riippuvat, siis liittyvät internetin riippumattomuuteen luonnollisesti. Paljon kiitoksia. Tämän jälkeen meillä on hyvin pitkä puheenvuoro mm, lista. Yksi minuutti, edustaja Goni. No, Komission jäsen, kiitos hyvin kattavasta esityksestänne. Meidän pitää ymmärtää, että digitaalinen vallankumous luo muutoksen taloudelle ja yhteiskunnalle. Meidän täytyy saada paremmat säännöspuitteet, samoin kuin myöskin paremmat puitteet, jotka eivät liity säännöksiin. Me puhumme infrastruktuurista, tavoitteena on 5G. Kaikkien ratkaisujen tulee sellaisia, että ne kestävät myöskin tulevaisuuden. Pitää saada aikaan tasapainoa kilpailun ja investointien välillä. Niiden täytyy kulkea käsi kädessä meidän pitää myöskin saada aikaan koordinaatiota, jota minusta on tärkeää, että kun on monia aloitteita, jotka liittyvät esimerkiksi autojen e, yhteyteen, verkkoon ja tällaisen autonomiseen ajamiseen, tämä on hyvin tärkeää ajatellen myöskin yrityksiä, kansallisia organisaatioita. Amsterdamin julistus menee minusta hyvään suuntaan, koska me puhumme siinä julistuksessa siitä, että on tarvetta uusille standardeille, jos halutaan tätä yhteenliittyvyyttä. Paljon kiitoksia, edustaja Blanco Lopez. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä hyvin kattavasta, kunnianhimoisesta paketista, joka tällä viikolla esitettiin. Me pyrimme saada liikkeelle valtaisan summan 500 miljardia, miljardia euroa, ja tämä on valtaisa summa. Jos ajatellaan tätä budjettia kokonaisuudessaan ja ajatellaan tätä 500 miljoonaa, jotka on suunnattu horisontti 2020, tietää tämä, että rahoitus on riittävää? Ajattelen näitä kunnianhimoisia laajoja tavoitteita, joita te esittelitte. Te puhuitte myöskin äh, työpaikkojen määrästä, joita on syntymässä tälle alueelle myöskin äh, robottisen käyttämisen lisäämiseksi, mutta täytyy katsoa myöskin, että kehitetään työntekijöiden kykyä näillä uusilla sektoreilla, mutta täytyisi kuitenkin saada aikaan myöskin vuoropuhelua eh, yritysten ja eh, yhteiskunnan välillä, mutta minä sanoisin, että me olemme katsoneet, mikä on ollut Yhdysvaltain korkeimman päätös, joka liittyy tähän Kubuk-skandaaliin. Mitä te ajattelette tästä? Stövener. Ja vielen dank. Kiitos komission jäsen Oettinger hyvin tärkeistä, oikeista kommenteista, jotka liittyvät teollisuuden digitalisoimisen strategiaan. Tärkeä perustahan tälle on myöskin IT-infrastruktuuri. Eilen leisitilaisuudessanne sanoitte hyvin selvästi, että perusta tällaiselle gigahtavu yhteiskunnalle on tarkoitus luoda. Nyt on kuitenkin hyvin ajankohtainen selvitys, joka koskee, joka on Internet Economy Foundationin tekemä, ja siinä tulee siihen tulokseen, että vuonna 2025 kolmennosaa Saksan talouksista tarvitsee laajakaistaa, joka, jota ei voida kattaa tällä viimeisellä, viimeisen mailin yhteydellä enää. Saksassa ollaan puhumassa siitä, miten edistetään tätä vectoring äh, teknologian edistämistä ja sen eteneminen ja se, että Eurooppa haluaa olla edelläkävijä siinä, miten luodaan tätä laajakaista äh, teollisuutta. Digitaalitalousten kannalta me tarvitsemme kuitenkin reilua kilpailua ja tarvitsemme lasikuitukaapeleihin perustuvaa äh, verkkoa, joka olisi tärkeä nimenomaan tätä gigatavualuetta. Edustaja Rubi. Niin hyvä komission ja sen Oettinger. Minua kiinnostaisi se, miten äh, äh, komissio tekee yhteistyötä ITUn kanssa Genevessä. Minua äh, kiinnostaa tässä tämä kansainvälinen verkkovierailutilanne. Nyt on tällainen suositus, että kustannusperusteista verkkovierailua käytettäisiin vielä Ähm, ähm, kansainvälisesti. Äh, meillä gigabaitti maksaa kaksi tai kolme euroa, mutta sitten jos menee toiselle mantereelle, niin se voi maksaa jopa 19 euroa. Tässä syntyy todellisia kustannuksia. Aikooko komissio 5 g puitteissa ITUN kanssa nyt jo määritellä standardit niin, ettemme sitten joudu äh, jälkeen tässä? Paljon kiitoksia edustaja Griffin. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä kiitoksia komission jäsen. 40 prosentilla Euroopan unionin kansalaisista on riittämättömät digitaaliset taidot tai ei lainkaan sellaisia. Meidän pitäisi antaa enemmän koulutusta tällä alalla, että nuoret pääsisivät työmarkkinoille ja voisivat hyötyä digitaalisen talouden korkean tason työpaikoista. Meidän pitäisi myöskin tukia talouden teollisuuden kasvua ja auttaa kaikkia kansalaisia saamaan sähköisiä terveydenhuoltopalveluja. Emme voi antaa ihmisten syrjäytyä. Meidän täytyy kattaa digitaalinen kuilu koko yhdistyneessä kuningaskunnassa ja läpi Euroopan. Digitaalisen talouden täytyy keskittyä ihmisiin, hyvin työpaikkoihin ja talouskasvuun kaikille kansalaisille, ei vain joillekin harvoille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Niblö. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle esityksestä, koska on aina rikastuttava käydä keskustelua teidän kanssa. No se pari kysymystä. Te puhuitte tästä eh, yhteenliittyvyydestä. Se on todellakin, te sanotte, tärkeintä on nimenomaan investointien varmistaminen tähän. Kolme viikkoa sitten täällä valikunnassa meillä oli Esirin johtaja, herra Moiterer, paikalla. Hän eh, puhui siitä, mihin rahoitus on menossa. Digitaalisen infrastruktuurin esiristin budjetista tulee tällä hetkellä vain 7 prosentin osuus, todella marginaalinen osuus. Tässä on suuri ongelma, miten saadaan lisää investointeja laajakaistan laajentamisen Euroopassa, myöskin sääntelystä. Siinä täytyy pyrkiä muutoksiin. Minä olen Mulla on sellainen tunne, että en enää tiedä mitä tehdään. on että estetin, meillä on verkkojen Eurooppa-väline, jonka rahoitusta on mutta olemme siis luoneet välineitä juuri tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mutta näyttää siltä, että kuitenkaan tapahtuu edistysaskeleen tälle tähän ajatuksia. Ja sitten toinen kysymys, nämä suuret hankkeet, jotka te puhutte tässä Euroopan teollisuuden digitalisoimisen yhteydessä, voisitteko ottaa esimerkkejä siitä, mitä tarkoitatte? No momento que procuramos. Hyvä komission jäsen, tällaisina aikoina, joina me yritämme purkaa esteitä, teidän pakettinne tulee auttamaan työssämme. Me tulemme tälle kilpailukykyiselle alueelle pääsemään. Digitaalinen agenda tulee tukemaan Euroopan unionin taloutta. Minulla on muutamia kysymyksiä. Olen esittelijänä verkkosisällön siirron mietinnössä. Tämä on yksinkertainen, mutta ei kovinkaan selkeä asia. Muutama kysymys. Kuinka te voitte kuluttajan asuinpaikan tarkistaa? Ja toisekseen, kuinka voitte tarjotun palvelun laadun varmistaa? Kuinka me voimme saada selvyyttä näihin asioihin ilman, että luomme byrokratiaa? Sitten toinen asia meillä on riski olemassa, että markkinat keskittyvät muutamien operaattorien käsiin ja että syntyy vahvoja alueellisia markkinoita, jotka antavat sivumarkkinoille vain pieniä palveluita jäljelle. Mitä aiotte tehdä tämän suhteen? Kiitoksia. Ensinnäkin komissio Sari aivan oikein sanoi, että tarvitaan 100 prosenttia automaattista äh, kattavuutta myös moottoritiellä. Ei moottoritielläkään tämä äh, vielä toimi. Se e, ei Tsekin tasavallassakaan. Hän ei mainannut e-call-järjestelmään. Se on erittäin tärkeä turvallisuuden kanssa. Liikennevaliokunnassa todella yritimme ottaa sen käyttöön kaikkialla. Yhtenäinen protokolla on tärkeä. Jos menette Japaniin tai Etelä-Koreaan, teillä ei ole eh, kännykkäpalveluja ja tämä on erittäin tärkeää. Me eh, olemme siirtyneet analogisista palveluista digitaalisiin palveluihin, että tätä tarvitaan. Meidän olisi huomioitava myös yhteiskunnallinen ulottuvuus, sillä Tsekin tasavallassa eh, vuonna 2011 siirryimme digitelevisioon ja nyt meidän pitäisi eh, tehdä toinen tällainen siirto ja monille, täm, monilla ei ole varaa tähän. Edustaja Eiler. Kiitos. Komission sen halu, aluksi sanoisin, että käytännössä me olemme oppineet nyt verkkojen Euroopan välineistä, että rahaa ei ole – ja keskustelussa, jossa puhuttiin siitä, että horisontti 2020 olisi otettu rahaa esiin, ja olisi ollut lukuisempia hakemuksia koskivat laajakaista. Nyt käymme keskustelua herra Kataisen kanssa siitä, että laajennetaan, jatketaan esiriä. Eikö pitäisi nyt keskittyä johonkin, että Eurooppa ei tekisi kaikkea, vaan tuntuvasti jotakin yhtä asiaa, nimittäin laajakaistan rakentamista, digitalisoitumista – koska nyt tämä on tällainen sekatavarakauppa, mikä tässä on tarjolla. Jos me haluamme saada rahaa jälleen esiristä, jos me haluamme saada rahaa horisontti 2020, jos me haluamme jatkaa esiriä, silloin meidän pitää keskittyä, koska nyt rahat enemminkin vain menevät pois tältä alueelta sen sijaan, että ne tulisivat tälle alueelle. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Moody. Thank you very much. And I think... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että Tämän selkeämpää esimerkkiä Euroopan tason lisäarvosta emme voi löytää miltään muulta alalta. Meidän täytyy varmistaa, että tulevaisuudessa tällä alalla onnistumme. Minulla on muutama asia. Yksi, ensinnäkin digitaalisen infrastruktuurin sitovat toimet. Tarvitsemme kipeästi. Niitä kollegat kommentoivatkin jo tätä laajakaistapalvelut ja myöskin telekommunikaatiopalvelut on aivan välttämätöntä saada ne, jos haluamme onnistua. Ja toinen asia liittyy teollisuuteen. On olemassa hyvin erityis luontoisia vaatimuksia kyberturvallisuuteen ja muihinkin asioihin liittyen, jotka koskettavat valmistavaa teollisuutta ja turvallisuus kysymyksiä teollisuudessa. Nämä kyberturvallisuuskysymykset teollisuuden ympärillä ovat tärkeitä. Tämän lisäksi meidän täytyy myöskin tarttua työpaikkoihin ja pätevyyskysymyksiin. On hyvin tärkeää, että kansalaiset saadaan mukaan. Tämä koskettaa kahta asiaa. Ensinnäkin elämän mittaista oppimista ja tämän lisäksi myöskin kuilua sukupuolten välillä. Kun on suuria eroja pätevyydessä, on myöskin suuria eroja sukupuolten välillä ja siihen Kumpula Natri, olkaa hyvä. Thank you very much for yesterday. Kiitos eilisestä paketista. Olemme arvostelleet sitä, että tässä ei puhuttu pelkästään, kun se oli pelkästään digitaalista markkinoita, halusimme myöskään teollisuuden. Ja minä Pidän tästä keskustelusta, me keskitymme tulevaisuuteen siihen, miten Eurooppa saataisiin digitalisoitua. On joitakin innovaatioita, joita pitäisi ajatella hiukan tavalla perinteisten puitteiden ulkopuolelta. Me Suomessa olemme erittäin kiinnostuneita joistakin innovaatioista, mutta sitten on kysymys hinnoittelusta. Jos minä nyt eurooppalaisena käytän dataa, joudun maksamaan joka ikisestä tavusta, jota käytän. Sen pohjalta, miten paljon käytän. Mutta on myöskin paketteja, joista voidaan käyttää niin paljon kuin haluaa, siitä kun valinnut nopeuden. Jotkut asiakkaat ovat alemman paketin, joka on hitaampi, mutta sellainen kuin minä, joka työskentelee internetissä koko ajan, valitsee paketin, joka on nopeampi, maksaa kuukaudessa 30-40 euroa, voi käyttää niin paljon dataa kuin haluan liikkuvalla laitteella. Minä ajoin Lapista Helsinkiin tuhat kilometriä, eikä ollut ainoatakaan katkoa, olin, yhteys oli voimassa koko ajan. Ja monet yritykset sanovat, että tämä on sellainen, joka tuottaa voittoa ja on kannattavaa. Tätä pitäisi ajatella. Paljon kiitoksia. Haluaisin nyt tiedustella, onko muita puheenvuoropyyntöjä. Tämä oli minun listani loppu. Olkaa hyvä, Kelly, yksi minuutti. In the area of... Ihan lyhyesti liikenteen alalla erityisesti suuret rekat ja niin poispäin. On ilmeisesti tapahtunut hyvin vähän edistystä sähköisten asiakirjojen suhteen ja kustannukset ovat valtaiset. Ajansäästö olisi valtaisa, niin olisivat päästöt ja ajan kuluminen liikenteessä. Voimmeko tehdä mitään tämän asian suhteen? Ah, thank you very much. Kiitoksia. Commissioner, deep breathing. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Vetäkää syvään henkeä. Teillä on nyt paljon kysymyksiä. Ehkäpä on mahdollista, mahdollista vastata aivan kaikkiin, mutta voitte kokeilla. Kiitoksia. Olemme lähdössä yhteydessä ITU-hun säännöllisesti osallistun säännöllisesti erilaisiin konferensseihinkin. Siinä vaiheessa, kun verkkovierailut ovat tulleet voimaan Euroopassa, voimme sitten ottaa kesäkuussa tehdä lainsäädäntöehdotuksen tästä äh, tukkomyynnistä ja siinä olisi hyvä, jos ensi vuoden toukokuun olisi se ajankohta, jolloin voitaisiin tämä toteuttaa markkinoilla. Kun meillä on tämä eurooppalainen verkkovierailu, niin silloin me voimme ottaa tämän aiheen esille kumppanuudessa muiden maailman alueiden kanssa. Ja ehdittää tätä sitten standardin, sitä standardin luomista maailmanlaajuisesti ja ensi vuoden toukokuusta. Sitten 5Gstä. Me olemme luoneet omia standardeja, mutta yhteinen julistus, joka on Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean kanssa, jotka neuvottelevat Yhdysvaltain kanssa. Me olemme nyt tällaisena hämähäkkinä verkossa ikään vuorovaikutuksessa tärkeiden markkinoiden kanssa maailmassa ja näin voimme ITUn kanssa yhdessä helpottaa työtä, joka liittyy 5G niin, että se ensi vuosikymmenen alussa olisi maailmanlaajuinen standardi ja perusta maailmanlaajuisesti toimivalle digitaaliselle e, tietokommunikaatiolle. Kun nyt ajattelen kaikkia kysymyksiä, jotka koskevat tärkeitä hankkeita, jotka te kiinnostavat ja kokoa ne yhteen. Silloin minä ongelmatta voisin käyttää vuodesta 30-40 miljardia euroa. Se olisi koko maatalousbudjetti. Mutta meillä on yksi numeroinen miljardisumma, jos kokoan kaiken, mitä digitaalisektorille kuuluu. Olen iloinen siitä, että herra Eiler puhui horisontti 2020 ja että sen osalta tehdään jotakin täydentävästi, mutta sanoitte, että verkkojen Eurooppa-väline, siis komission ehdotus oli 9,6 miljardia euroa aikoinaan ja se putosi yhteen miljardiin. Minun sanoisin, että pelkästään, ö, niin, tässä ei tarvitse haudata, koska pelkästään kaivurin bensiinikustannukset ovat liian kalliit tässä tapauksessa. No, Esir, Junckerin suunnitelma. Se toimii silloin, kun otetaan riski vähemmän käteisellä. Nyt täällä on joku paikkakunta maaseudulla, ja, ja siihen kuuluu vielä muutama tällainen etäisempi rakennus siellä tai tila, ja siinä se ei ole mikään riski tämä lasikuitukaapeli, se on taattua tappiota. On 30 osapuolta, jotka tässä sopimuksessa mukana on investointi, siihen liittyvät kuljetukset, kustannukset, sopimukset, enintään 40 prosenttia. Tarvitaan käteistä ja sitä minulla ei ole. Riski on sataprosenttinen, prosenttinen, joten tähän nämä riskit ovat huonosti. Me pyrimme työskentelemään paketeilla, se saattaa onnistua, mutta todellisuudessa – laajakaistan alueella siellä, missä se ei ole kannattavaa ja siellä, missä telekom eivät ole mitään hyvän, hyvän tekemisjärjestöjä, se tapahtuu pelkästään rahalla eri budjeteista, Euroopan budjetista, kansallisesta, alueellisesta, paikallisesta budjetista ja alueelliset ja paikallinen osalta ovat tärkeitä, minkälaisia määräyksiä on tuesta ja komissio arvioi tällaisia hakemuksia hyvin käytännönläheisesti ja on näistä tehnytkin erinäisiä, saanutkin näistä erinäisiä kokemuksia. Missä ovat sitten meidän rahoitusten vaatimustemme painopisteet? Ensinnäkin tähän, näihin digitaalisiin napoihin, joita edistetään, niitä varten käytämme kolminumeroisen miljoon, miljoonan summan. Me haluamme saavuttaa sen, että jokaisella alueella Euroopassa on neuvontakeskuksia, onpa kysymys sitten viranomaisen tukemasta tai jonkin kauppakamarin tai vastaavan tai jonkin viraston tukemasta navasta keskuksesta, koska jos ajattelemme tällaista yrittäjää, vapaata, vapaata ammatin harjoittajaa tai maailmanlaajuista yritystä, jolla on kolme toimintaa, tarvitsee läheistä neuvontaa digitaalisessa kysymyksessä, jotta tämä digitaalinen kuilu teollisuudet, se voidaan välttää sellaisen syntyminen teollisuuden ja pk-yritysten välillä. Otamme käyttöön miljardisumman yhteisrahoitusta varten näissä äh, High performance computing in the European... supertietokoneissa Euroopan unionissa kaikille eurooppalaisille. Tämä tutkimus pilvisen osalta otamme käyttöön korkean summan ja haluamme Eurooppa, kehittää eurooppalaisen pilven, joka jossa ovat mukaan, teemme tämän yhdessä sellaisten tutkimuslaitosten kanssa, jotka toimivat lähellä taloutta, kuten Saksassa Fraunhofer, niin että myöskin tutkimuslaitokset, mutta myöskin sellainen teollisuus, joka harjoittaa tutkimusta, saa, saadaan, saa aikaan tällaisen tietokannan, joka on kaikkien saavutettavissa, joka on myöskin julkisesti saavutettavissa, käytettävissä ja joka tukee tätä tutkimuksen digitalisoitumista. Sitten pätevyydet koulutus, jatkokoulutus, pätevyydet. Miten me vältämme sen, että tulee tällainen digitaalinen jakauma sellaisiin ihmisiin, joilla on digitaaliset perustiedot ja jotka aktiivisesti käyttävät sosiaalista mediaa tai erilaisia sovellutuksia, jotka ymmärtävät ovat mukana digitaalisessa tuotannossa, jossa koneet kommunikoivat keskenään, ja sitten niihin ihmisiin, joilla ei ole tätä pätevyyttä. Nyt ajatellen pätevyyttä, niin siinä koulutus, jatkokoulutus, eivät ole Euroopan unionin tehtävä. Ja juuri näinä aikoina, kun on erilaisia kansanäänestyksiä, jossa ei haluta antaa mitään toimintaoikeuksia Eh, meille eurokraateille. Minä olen erittäin pidättyväinen. Meillä on Euroopan unionin tiedeministerit, heidät on kutsuttu keskustelemaan, sillä meidän laskemme mukaan Euroopan työmarkkinoilla vuodesta toiseen synty, tarvitaan 160 000 IT-asiantuntijaa lisää, fyysikoita eh, ja niin edelleen. Sitten kuitenkin opiskelupaikkojen määrä eurooppalaisessa korkeakoulussa ei riitä tähän. Me pyrimme saman aikaan sitovan tavoitteen luvuista yliopistojen tukijoiden kanssa, jotka usein ovat, joita edustavat usein kansalliset, joskus alueelliset tiedeministerit niin, että on riittävästi opiskelupaikkoja, niin että seuraavan vuosikymmenen tarve työmarkkinoilla voidaan tyydyttää. Sitten tästä pätevyydestä vielä se, että me haluamme tällaisen suuren koalition, joka kautta luodaan uusia työpaikkoja. Ja tässä rakenteellisessa toiminnassa me harjoitamme, siinä ovat mukana myöskin ammattiliitot, työnantajat, Business Europe ja EAY. Tämä on yhteinen asia yrityksille ja myös työntekijöille ja heidän ammattiyhdistysedustajilleen. Täs. Me uskomme, että pilvilaskenta on asia, josta täytyy tulla eurooppalaista pätevyyttä. Kuitenkin varoitan siitä, että olisi pelkästään tällainen eurooppalainen ajattelu, koska, koska viime kädessähän digitaalinen maailma on globaali. Meistä on hyvä, jos amerikkalaiset ja korealaiset eh, pilvipalvelujen tarjoajat myöskin eurooppalaisille yrityksille ovat avoimina tietojen tallentamiseen, tietojen käsittelyyn. Mutta pidämme arvossa myös sitä, että tietosuojassa on korkeat standardit ja päinvastoin, jos eurooppalainen pilvepalvelujen tarjoaja toimii Euroopassa, olipa yritys eurooppalainen tai vaikkapa yhteisyritys Microsoft T-Systems, Microsoft nyt on investoimassa pilvipalveluihin Euroopassa niin, että siinä luottamuksessa, että Euroopassa täytyy soveltaa tätä tietosuojasäädöstä. Tämä ei ole yhtä voimakasta. Yhdysvalloissa Microsoft pilvi käyttää pilveä Euroopassa ja se on, onko se pelkästään Euroopan lainsäädännön alainen vai onko Yhdysvaltain tiedostopalveluilla myöskin täällä mahdollisuus päädä käsiksi näihin tietoihin. Tämän me torjumme. Euroopan alueella käytetään Euroopan tietosuojalainsäädäntöä eikä voi olla niin, että salaiset palvelut toimivat tällä alueella. Yhdessä teidän kanssa me haluamme tehdä kaikkemme, jotta neuvottelut digitaalisektorista etenevät nopeasti. Hyvät naiset ja herrat, jos maataloussektorilla puhutaan seitsemästä kylkilusta silloin, kun kasvataan sikoja, se saattaa kestää kymmenen vuosia, mutta, mutta jos me puhumme, Odotin telekom- puhumme lainsäädännöstä, joka koskee RVMSD tai puhumme televiestinnästä, jos me tarvitsemme siihen viisi vuotta vihreän kirjakat valkoiseen kirjaan ja sitten komission ratkaisuihin ja parlamentin ja neuvoston keskusteluihin ja mahdollisiin kolmenkantaneuvotteluihin ja sitten vielä toimeenpanoon niin, että siitä syntyy kansallista lainsäädäntöä, Viisi vuoden kuluttua lain teknologia ja markkinatoimijat ovat jo yhteisukupolveja pidemmällä, ja silloin eurooppalaisen lainsäädännön auktoriteetti syntyy vain siinä tapauksessa, että me käymme perusteellisia keskusteluja nopeasti, telekomintaviestinnän uuden tarkastelu ja tämä RV, NSV ovat tällaisia asioita, jotka ovat meistä hyvin tärkeitä seuraavien ministerien puheenjohtajavaltojen kanssa Slovakian Malta tulee olemaan läheisessä yhteydessä, jotta yhden vuoden sisällä voidaan myöskin saada aikaan komission ehdotus, joka voi muuttua lainsäädännöksi. Te puhutte sitä Lehin tapaamisesta. Sen tausta on seuraava. Oli aikoinaan kansleri, liittokansleri Schröder, joka loi tällaisen foorumin Lechin. Tuo, sen järjestää Foralbergissa Lechin kunta. Me lähetämme mielellämme teille tuon noiden neljän paneelin pöytäkirjat, jotka järjestetään kahden päivän aikana lähipäivinä. Ja voitte totta kai odottaa minulta, että työntekijäni voivat kertoa teille tämän tapaamisen kulusta, keskustelusta ja myöskin vastata kysymyksiä koskevat tätä Eurooppa-foorumia. Mutta muuten tämä Digital Agenda Assembly, jota me vuosittain pidämme, se pidetään ensi syksynä äh, Bratislavassa. Se on paikka, joka on kaikille kansalaisille, parlamentin jäsenille, sidosryhmille, lobbareille paras paikka keskusteluja varten digitaalipolitiikasta komission kanssa, mutta myöskin kollega Ansipin kanssa, joka on mukana järjestämässä tätä. Sitten tämä vectoring. Kysymys oli hyvin saksalainen, joka minulle esitettiin, mutta se tietyssä mielessä voisi olla sellainen kysymys, joka antaisi aihetta keskusteluun ja ratkaisuihin tuleviin kysymyksiin. Se on kysymys, joka on Euroopan komissiolle tärkeä kysymys on tarjous Saksan äh, Telekom-yhtiöltä, joka koskee näistä viimeistä 400-500 metriä, että siinä vektorin tällaisen haarauttamisen kautta lisättäisiin kapasiteettia. Periaatteessa se on mahdollista. Saksan liittovaltion verkkoviranomainen on tutkinut asiaa puolen vuoden ajan ja on tehnyt päätösehdotuksen perustelluin. Siinä on 360 sivua me nyt sitten joudumme arvioimaan sitä eurooppalaisen lainsäädännön kannalta. Ja kun minä nyt olen täällä eräänlaisena erotuomarina, olen hyvin pidättyväinen. 10. toukokuuta asti meidän täytyy saada valmiiksi oma oikeudellinen kantamme. Meillä on kolme tavoitetta. Ensinnäkin tämä vektorin äh, itsessään on teknologia, jolla lyhyellä tähtäyksellä voidaan parantaa olemassa olevien verkkojen suorituskykyä, mutta B, emme halua, että tätä kautta tapahtuu uutta monopolisoitumista tai uudelleen monopolisoitumista. Ja me haluamme, että, tätä, että tämä johda siihen, että aiotut e, investoinnit lasikaapeliin muuttuisivat kannattamattomaksi, siis sellaiset investoinnit, on suunniteltu. Ja meidän pitää sitten katsoa myöskin, onko niin, että ne kysymykset, jotka liittyvät, joita me esittäneet että me saataisiin kaikki, niihin kaikki saada vastauksia sitten, vielä mennä syventä, jos ei, niin syventävillä vastauksilla artiklat 77a telekomdirektiivissä antavat kaksi tai kolme kuukautta aikaa näille jatkokysymyksille. Minä olen saanut kirjeitä eri parlamentin jäseniltä, ne ovat pöydällä – käyn keskusteluja, mutta totta kai minä olen kaikkien parlamentin jäsenten tavoitettavissa tulevien kolmen kuukauden, kolmen, viiden, kolmen viikon aikana, tulevien kuukausien aikana, siis valmis käymään yksittä, yksittäisiä keskusteluja ja otan tämän asian todella vakavasti, koska kilpailijat Suuret, kuten esimerkiksi Vodafone tai alueelliset pienemmät kilpailivat ovat esittäneet hyvin vakavia kysymyksiä että koskien tätä asiaa. Ja myös Saksan liittopäiviltä on käännetty minun puoleni keskustelua pyytäen. Saksan hallituksen hallitussopimuksessa on puhuttu tästä laajakaista laajentamisesta ja tämä tekee tästä asiasta vieläkin herkemmän. Uh, thank you very much. Yeah. Uh, Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Tällä kertaa, hyvät kollegat, oli mahdotonta löytää puolentoista tunnin aikaa komission jäsen Oettingerin kanssa keskustelulle. Yksi tunti ei ole selvästikään kylliksi. Seuraavan kerran vietämme enemmän aikaa kanssanne. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Niin, jonakin päivänä. Again for your... Paljon kiitoksia jälleen kerran kutsustanne 25. Ähm, ähm, huhtikuuta eli ensi maanantaina järjestettävään konferenssiin, joka käsittelee Euroopan unionin digitalisointia. Roa Bikovska, ähm, muiden se te olette paikalla. Ja tämä järjestetään Hannoverissa, jos olen käsittänyt oikein. ministereikin on tulossa paikalle. Eli kyseessä on siis kaikkein korkeimman tason konferenssi. Paljon kiitoksia tästä kutsusta ja kiitoksia vierailustanne täällä tänään. Kiitos. Ja, ja. Uh, dear colleagues, let us go to the voting. It's a uh, next item. Hyvät kollegat, jatketaan eteenpäin esityslistalla. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Seuraavana meillä ovat äänestykset. Käsittääkseni kaikilla on äänestyskortti mukana. Voimme tehdä testiäänestyksen aluksi. The, the vote is open. Äänestys alkaa. Uh, a question, are you ready? Are you... Kysymys on, oletteko valmis? Ja sitten voitte vastata siihen. Siis vastatkaa, oletteko valmiit? Hyvin lyhyt vastaus. Sen pitäisi olla kyllä kaikilta. Okay. Yes, I close the vote. Äänestys päättyy. Tämä toimii. Loistava tulos. Hyvät kollegat, Siirrykäämme eteenpäin. Energian kuluttajien aseman vahvistaminen. Esittelijänä Terassa Griffin. Aloitamme äänestyksen välittömästi. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Tarkistus 18 ensimmäinen osa. Yksi SND-ryhmän jäsen liikaa, kaksi SND-ryhmän jäsentä liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Tarkistamme tarkistuksen 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty käsittääkseni. Tarkistus 26, johon liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Kukaan ei vastusta suullista tarkistusta, joten 26 suullisen tarkistuksen kerran puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme tarkistuksen 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 43 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 43 tarkistamisen. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvänen aika. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin koneellisesti. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 82. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme, tarkistamme koneellisesti tietenkin 102. Äänestys päättyy hyväksytty. Meidän pitäisi ehkä tarkistaa useammin. 103 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämäkin koneellisesti. 103. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 226 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin 226. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvänen aika. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Jos voisin pitää kollegoja tältä puolen salia nostamaan käteensä, kun äänestävät. Minä erehdyn, hyvät ystävät, kun te ette nosta kättänne niin, että minä näkisin sen. Olkaa hyvät, hyvänen aika. 13. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt näette, kuinka suuri ero tähän tuli. 195 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 195. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13a puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. Kompromissi 13a. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 128 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 153 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Eli tarkistus 153, toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 201 puolesta. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Suullinen tarkistus 201. Eli me äänestämme tarkistuksesta ilman suullista tarkistusta, kun yksi poliittinen ryhmä vastusti sitä. Eli kyseessä on tarkistus 201 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Eli 201 ilman suullista tarkistusta. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 223 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Meidän täytyy tarkistaa tämä. 223 toinen osa. Äänestys päättyy hyväksytty. Imko 7 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2, 4, 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 2, 4, 5. Tarkistamme tarkistuksen 245. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 252 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty, mutta tarkistamme vielä. 252. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 253 puolesta. Vastaan tyhjää. Todennäköisesti sama tilanne, eli hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 256. Tarkistamme tarkistuksen 256. Äänestys päättyy. Hylätty tällä kertaa. 257 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämäkin. 257. 257. Äänestys päättyy tällä kertaa hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 313 puolesta vastaan Tarkistamme tämänkin tarkistus 313. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämänkin. 315. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 5, 356 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 356. Tarkistamme Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 371 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 36 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 380 puolesta. Vastaan Tarkistamme tämän 380. Äänestys päättyy. Hylätty. 381 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 381. Äänestys päättyy hylätty. 388 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 388. Tarkistamme tarkistuksen 388. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 428 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä 390. Äänestys päättyy. Hylätty 391 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämänkin. 391 tarkastamme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 394 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 394. Tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 418 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Meillä on viisi tarkistusta, 419-423, jotka ovat identtisiä. Äänestämme niistä kaikista yhtä aikaa puolesta vastaan tyhjää. Todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistakaamme tämä. Tarkistamme tämän koneellisesti, hyvät ystävät. Viisi tarkistusta yhdessä. Tarkistamme mene. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä oli hyväksytty. Siirrymme nyt suoraan kompromissiin 39 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä on 40 kompromissia siis meillä oli. Tarkistus 448 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kyseessä on siis energiankuluttajan aseman vahvistaminen loppuäänestys koko tekstistä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelijat esittelijälle. Onnittelut kaikille varjoesittelijöille ja onnittelut valiokunnallemme kovasta työstä. Siirrymme nyt seuraavaan asiaan. Esityslistalla, hyvät kollegat, olemme hiukan myöhässä aikataulusta. Seuraavaksi esityslistalla meillä on kohta numero 13. Kyseessä on keskustelu Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston kanssa, Enisan kanssa. No, käsitellään mahdotonta heti aloittaa. Okei, okay, okei. Okay. Dear friends, our uh, dear colleagues, Hyvät kollegat, hyvät ystävät. Teresa, Petra, well please don't make a <laughs> forum, discussion forum. Teresa, Petra, olkaa hyvät, älkää aloittako nyt keskustelufoorumia täällä. Hyvät kollegat. Coordinator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 Uh, on behalf of all of you, I congratulate Teidän kaikkien puolesta minä Teresa Griffinia vielä kerran haluaisin onnitella. Tällä tavoin me voimme juhlimisen päättää tähän. Onnittelut esittelijälle, mutta meidän pitäisi nyt päästä edelleen päätökseen. Okay. Dear colleague, to the topic. Let us go to the topic. Exchange of view with Enisa. Hyvät kollegat, siirtykäämme nyt eteenpäin seuraavaan kohtaan. Kyseessä on keskustelu Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto Enisan kanssa. Käsittelemme verkkoturvallisuusalaa ja sen mahdollisia tarjoamia mahdollisuuksia. Toivottamme Udo Hembrehin Enisan johtajan tervetulleeksi, siis Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston hyvin tärkeän viraston edustajan tervetulleeksi. Haluaisin muistuttaa, että 19. päivä huhtikuuta komissio julkaisi tiedonantonsa Euroopan digitaaliseen teolliseen johtoasemaan liittyen. Tämä oli erityinen paketti meidän valiokunnallemme. mehän, tämähän on osa meidän teollisuuden johtokysymyksiämme Euroopassa. Haluaisin muistuttaa teille, että kyberturvallisuus on asia, joka koskettaa läheisesti kaikkia ITRE-valiokunnan jäseniä. Tämähän kuuluu meidän vastuualaamme, mutta tähän asti olemme keskittyneet enemmänkin siihen, kuinka kyberturvallisuus voitaisiin taata. Tällä hetkellä haluaisimmekin muuttaa keskittymis pistettä. Me haluaisimme keskittyä enemmänkin taloudellisiin mahdollisuuksiin, joita kyberturvallisuussektori itse tarjoaa, sillä mehän voimme melko lailla uusia teollisuuden haaroja luoda kyberturvallisuuden vastaiselle taistelulle. Tämä on siis hyvin tärkeä ala meidän jäsenillemme. Nyt, jos sallitte, hyvää johtaja. Haluaisin pyytää, että avaatte tämän keskustelun. Teillä on 10 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Ää, ähm, kiitos puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat, arvoisat valiokunnan jäsenet, on ilo ja kunnia olla täällä tänään. Haluan puhua IT-turvallisuudesta, Enisasta ja siitä, mitä voidaan tehdä. Ajattelen yhteisiä markkinoita markkinoita, työpaikkojen luomista ja luottamuksen rakentamista. Jos katsotte tätä, meillä on digitaalisen sisämarkkinoiden strategia. Tehän kävi juuri mielenkiintoista keskustelua komissiosen Öttingerin kanssa. Ja voimme keskittyä tällaisiin asioihin kuin verkkoturvallisuus. Aion puhua kolmesta aiheesta, mitä me käsitämme digitaalisella tänään, mikä on tärkeää teollisuudelle ja mitä on johtajuus Euroopassa. Jos katsomme tätä digitaalisuutta, se yhä enemmän etenee meidän elämässämme. Meillä on e-pankki, e-terveys, e-koulutus, lähes kaikki on e-tä, elektronista, sähköistä. Ja Euroopassa me haluamme avoimen, turvallisen kybertilan. Me näemme älykästä tuotantoa, me näemme esineiden, internetin, jotka antavat uusia mahdollisuuksia ja meillä on kriittistä infrastruktuuria, joka mainittiin aiemmin tänään. Jos katsomme tätä digitaalista maailmaa, johon liittyvät muuttuvat yritysmallit, se merkitsee sitä, että monissa tapauksissa on murtuvia yritysmallia. Sanoisin, että jos on tällainen perinteinen arvontuotantoketju, jossa tuotetaan jokin tuote ja myydään se, nyt on paljon foorumeja, joille luodaan tällaisia alustoja, joille luodaan tällaisia yritystoimia. Jos puhutaan älypuhelimesta vaikkapa ja autosta, jossa on neljä pyörää, mihin se on menossa, kuten komissaari Oettinger sanoi, tämä arvontuotannon ketju, miten se muuttuu. Miten voimme siis tehdä Euroopassa, joka saa aikaan liikevaihtoja ja työpaikkoja, niin että, ne, että nämä liikevaihtoja, ja työpaikat säilyvät Euroopassa. Meidän täytyy kohdata haaste, meidän pitää keskustella siitä. Yksi tärkeä kysymys on myös, miten luomme luottamusta tähän ajattelen kulttuuritaustaamme Euroopassa, miten me saamme kansalaiset käyttämään uusia yritysmalleja, käyttämään tietoa, miten tietoa käsitellään, ja tämä on myös yksityiselämässä, kun me puhumme älykkäistä puhelimista, älykkäistä kaupungeista, jossa on tällaista lähentymistä eri sektoreiden välillä, autosektorin liikenne, autojen jakamismallit, yhteiskäyttömallit ja vastaavat uudet. Siis sukupolvi käyttää tätä eri tavalla, mutta taustalla on aina tämä digitaalinen muunnos. Jos katsotte tätä, ja puhumme paljon tiedosta, datasta, siis mikä on sen elinkaari. Tietoa tuotetaan, tietoa käytetään, hyödynnetään, joskus tieto säilyy ikuisesti, miten sitä valvotaan, miten se on yhteydessä näihin yritysmalleihin. Jos puhumme luottamuksesta ja tiedosta, parisen viikkoa sitten me eh, esitimme paperin asiasta, josta totesimme, että teollisuudessa käytetään tällaista eh, and to have secure business models and data process. For example, I cannot... ...sanottu allekirjoitusta vastaavaa. Ja jos mun kuvitellaan, että jos menen vaikkapa e-terveyteen ja asia, potilastietoihin, niin sitä ei voida tehdä ilman, että on tällaista salaamista, salaamismahdollisuuksia ja luotettu, luotettavia yritysmalleja. Puhumme myöskin isosta datasta, massadatasta. Se on valtaisaa tietoa, jota tuotetaan kautta maailman. Ja jos joku menee online-myymälään ja ostaa jotakin, saa viestin. Joku muukin osti tämän jo, jotta sinäkin sitten ostaisit tuon tuotteen. Ja tämä ei ole enää tämä vanha tilastojen malli, jotakin mikä olisi paljon helpompaa. Yritykset, kansalaiset, niitä voidaan ohjata, heitä voidaan ohjata kulkemaan tiettyyn suuntaan. Meillä on miljardeja teratavuja, valtaisia määriä tietoa. Olisi katsottu mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tämä tieto kulkee. Täällä puhuttiin myöskin pilvilaskennasta aiemmin. Enisa on tehnyt paljon mennessä, mennessä työtä nimenomaan tälläkin alueella. Se on hyvä esimerkki siitä, missä vapaaehtoisella pohjalla on tapahtunut jotakin, mutta tänään jo on verkkosivuja, jossa yritykset itse tekevät analyysiä itsestään, paljastavat tietoa, miten käsittelevät näitä. Tämä haaste on vain siinä, että miten tämä vaan saadaan julkisemmaksi, että ihmiset tietävät, mistä tämä on löydettävissä. Haluan myös mainita tässä tämän sen digitaalisen tietosuojan. Haluaisin mainita, että jos me haluamme nyt parantaa tätä jäsenvaltioissa, on tärkeää tarkastella – teknologiaa, jotka turvaavat taustalla olevan toimenpanoon. Me puhumme tästä IT-turvallisuudesta, että se on automaattista. Esimerkiksi vain jokin säädös siitä kansallisessa lainsäädäntöön. Parisen päivää sitten todettiin, että tuhansia uusia ihmisiä tarvitaan koulutusta. Jos katsotaan vaikka tietosuojaviranomaisia jäsenvaltioissa, kysymys kuuluu siitä, onko heillä – mahdollisuuksia ohjata IT-turvallisuutta ja onko yrityksellä henkilöitä, jotka pystyvät hoitamaan nämä tehtävät, joten Enisa tukee tätä prosessia kahdella tavalla. Yksi tärkeä asia on teollisuus. Meillä on tällaisia aloiteta kuin innovaatioita eh, PK-yritystuotannoissa, horisontti 2020 ja välinverkkojen Eurooppa, on paljon teollisuusaloitteita ja on myöskin uusia yritysmalleja. Jos vaikkapa katsotaan terveydenhuoltosektoria, puhuisin siitä, että pitäisi puhua enemmän siitä, miten käsitellään potilastietoja, koska me haluamme sähköisen terveyssektorin, joka käyttää digitaalista teknologiaa niin, että se on hyödyksi, um, joka auttaa meitä, auttaa sairaaloita, mutta toisaalta myöskin ongelmia siinä, miten tieto voi kulkea Euroopan sisällä. On tietosuojaa, joka on ongelmallista ja pilvilaskentaa ei käytetä välttämättä. Tässä on kysymys, miten voitaisiin käyttää uutta tekniikkaa uusissa yritysmalleissa ja silloin saataisiin aikaan jotakin, mikä syntyy Euroopassa, joka tuottoisen pysyy Euroopassa, koska terveydenhuolto on kuitenkin jotakin, mikä on paikallista. Enisassa meillä on kaksi strategista tavoitetta, jotka olemme ottaneet esille johtokunnan kanssa, eli siis tällaisen yhteisön rakentaminen, kapasiteetin rakentaminen. Me teemme tätä yhdessä komission kanssa. Meillä on tällaisia kumppanuushankkeita, meillä on teollisuusverkko, jossa on mukana myöskin PK-yrityksiä Euroopassa. Järjestämme yhteisiä tilaisuuksia, pyrimme kokoamaan eri tahoja ja tuemme myöskin komission aloitteita ja pyrimme saamaan aikaan tätä kapasiteettia tekniikan alueella ja muilla alueilla, jossa me tuemme jäsenvaltioita merkittävällä tavalla. Sitten tulee tähän johtajuuteen. Kysymys on organisatorisesta juuresta ja vastaavassa, kun puhuin tästä kapasiteetin rakentamisesta, meillä on muutaman vuoden välin näitä eurooppalaisia toimia. Tänä syksynä esimerkiksi me kokoamme satoja eri instituutioita, hallitusten, hallituksen siis instituutioita ja yksityisiä instituutioita. Katsomme, miten meidän eurooppalainen infrastruktuuri, miten kestävä se on. Minä haluaisin myös korostaa sitä, mikä täällä on jo mainittu, siis että jos me katsomme tätä sektoria, meillä ei ole samanlaisia velvollisuuksia. Jotkin teollisuuden alat eivät pidä siitä, että on vastuu eh, ohjelmistoista, mutta toista meidän pitää kuitenkin katsoa, miten saamme lisää omistajuutta, vastuullisuutta, jos me puhumme verkottuvista autoista, niin se on asia, jossa pitää autoteollisuuden kanssa, mutta on monia alueita, joissa on vaikea sanoa, mikä on ongelman syy, miten saadaan kiinni ne, jotka todella kehittelevät tätä ohje, näitä ohjelmistoja. Haluaisin lopettaa siihen, että nyt on, Enisa on 12 vuotta vanha. Me toimimme hyvin pitkälti alueella, jossa katsotaan erilaisia malleja, katsotaan yritysmallien tulevaisuutta, katsotaan mahdollisuuksia, mitkä liittyvät uusiin ilmiöihin, kuten esineen internet, joten minä sanoisin, että meille on mielenkiintoista saada näitä asioita käyttöön, oikeat, oikeat ihmisten käyttöön. Me olemme sitoutuneita toimimaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa, joten pidän hyvänä komission aloitteita ja haluan myös kiittää teitä, herra puheenjohtaja Buzek eh, siitä, että saan käyttää tällä puheenvuoron. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kiitos. Uh, thank you, uh, director. Kiitoksia, johtaja. Nyt menemme poliittisten ryhmien edustajiin. Edustaja Boni EPPstä. Mr. Ehler on behalf EPP. Sorry, Mr. Ehler. Anteeksi, edustaja Ehler. En tiennyt. Olkaa hyvä, Reiler. Ihan lyhyesti. Ensinnäkin valiokunta, jolla on valvontaoikeudet, joka on pitkään budjettioikeudesta neuvotellut, niin sillä pitäisi antaa mahdollisuus kiittää Enisaa, koska ilman Helmirehtiä tätä ei olisi enää. Ja kaikki nämä kiistat ja ongelmat, joita hän on joutunut käsittelemään, niin ne eivät oikeastaan ole komission virkamiehen työtehtäviin kuuluvia. Haluaisin häntä kiittää tästä. Ilman teitä tämä ei olisi enää olemassa. No niin, kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on aina selvempää, että ensimmäinen puolustuslinja kyberturvallisuudessa ei ole julkisissa käsissä vaan tämä liittyy läheisesti siihen, mitä alalla tapahtuu. Enisa on määritellyt ihan tietoisesti, koska jäsenvaltiot aina halusivat rajoittaa Enisan roolia, erityisesti julkisella alalla, mutta sen rooli on aivan selvästi määritelty. Tämä koordinointi ja vuoropuhelu teollisuudessa. Sitä Enisan pitää ähm, tukea ja koordinoida. Nyt on kulunut kymmenen vuotta. Mikä tilanne on? Eli kuinka pitkällä olemme standardisoinnissa, kuinka pitkälle olemme päässeet kysymyksessä, tarvitsemmeko vähimmäistandardin vai puhummeko absoluuttisista standardeista, äh, kuinka turvallisia nämä uudet palvelut oikeastaan olevat ja äh, kuinka jotka usein automaattisesti, automaattisesti uusissa palveluissa otetaan huomioon se, millaisesta turvallisuusstandardia siinä tarvitaan. Eli kuinka hyvin ala on itse järjestäytynyt, kuinka se on itse sitoutunut kyberturvallisuuteen. Ja sitten eh, niin sanon, mandaatin pidäntäminen. Te olette nyt vihdoin eh, saaneet käyntiin Atenassa olevan eh, osu, osan, mutta ongelmahan ei ole pienentynyt, vaan ennemminkin suurentynyt. Mitä tarvitaan, jotta Enisalla olisi tarpeeksi määrärahoja ja riittävän suuri mandaatti, jotta se pystyisi tämän asian hoitamaan? koska olemme juuri komission jäsen Oettingeriltä kuulleet, ettei ole digitaalista äh, teollisuutta, ellemme ole tätä ongelmaa ratkaisseet. Äh, tai ehkäpä äh, tämä eurooppalainen aloite on nimenomaan siinä, että me otamme yksityisyyden suojan vakavammin täällä kuin ehkä muualla maailmassa. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia. SND-ryhmästä edustaja Kalli. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset eh, Enisalle siitä, että kerroitte hiukan työstänne. Haluaisin tuoda esiin muutamia tapauksia. Meillä on hiljattain ollut vuotoja, esimerkiksi IMFn sisäisistä keskusteluista on vuodettu tietoja ja tietyt prosessit ovat näiden huotojen vuoksi käynnistyneet. Haluaisin tietää, olisiko mahdollista luoda sisäinen intranet-järjestely, ja kuinka paljon tämä maksaisi, sillä jos ähm, tilanne on sellainen, että edes poliitikot ei pysty itseään suojelemaan, kuinka kansalaiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi. Ja haluaisin myöskin kysyä Enisalta ja parlamentilta, kuinka paljon tämä vaatisi. Haluaisin tietää, minkälaisia salausmahdollisuuksia voitaisiin käyttää, kuinka tärkeitä ne ovat ja kuinka salausta on käytetty hiljattain ovatko nämä järjestelmät turvallisia vai onko niistä jo myös vuodattu tietoja julkisuuteen. Ja sitten tämä blockchain, terroristit ja rikollisethan tarttuvat uuteen teknologian, hyötyvät siitä. Kuinka voitte varmistaa sen, että voimme valvoa uusia teknologioita, kuitenkaan niitä tukahduttamatta, kuinka voimme löytää tasapainoon. Te äm, mm, sanoitte, että meillä on tietynlainen yhdistelmä, ja tiedämme, että on olemassa jo sellaista keinoälyä, joka pystyy meidän äm, mm, mielenalamme ja terveyden tilaamme päättelemään ja niin edespäin. Ja haluaisin myöskin tietää, koska tämä on parlamentille tärkeä turvallisuuskysymys, Haluaisin tietää, haluaisitteko te kasvattaa budjettia ja kuinka se tehtäisiin. Meillä oli terrori-iskuja ja me tarvitsisimme lisää varoja turvallisuuteen, mutta itse asiassa niitähän leikataan, joten olisiko mahdollista luoda painostus tässä asiassa? Kiitoksia. Paljon kiitoksia ECR-ryhmästä. Edustaja Marias. I will speak in Greek. Niin, puhun kreikkaa. Pyytäisin teitä laittamaan kuulokkeet päähän. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Enisan rooli on erittäin tärkeä verkko- ja tietoturvallisuuden varmistamisen eh, kannalta, kun Kreikka pyysi eh, tai kun Kreikka ehdotti Herakleonia eh, toimipaikaksi, se ei ollut mikään sattuma. ehdotimme sitä tutkimuksen kannalta. Meillä on Forsnet, pieni yritys alun perin, nyt se on suuri yritys ja se on yritys, joka sijaitsee Herakleonin yliopiston läheisyydessä. Ja me huomasimme, että Enisa sitten halusi lähteä Herakleonista äh, äh, mennäkseen äh, Ateenaan ja sitten lähteäkseen Kreikasta kokonaan. Minä käsittelin tätä asiaa hyvin pitkään erässä vaiheessa ja meille sanottiin, että Eurooppa-koulu ei siellä toimisi kunnolla, mutta nyt monet jäsenet ovat asiaan puuttuneet ja se toimii paremmin silti Enisa haluaa lähteä Kreikasta. Tai oikeastaan halutaan jakaa Enisa kahteen osaan. Hallintakeskus Heraklionissa ja toinen osa Ateenassa. Tämä tarkoittaa kaksinkertaisia kustannuksia, työntekijöiden matkustamista edestakaisin, neljä ja puoli tuhatta ihmistä ovat siellä, jotta Heraklonin toimipiste toimisi. Ja komissio on sanonut tämän myös budjetissa. Budjettihan kuuluu tähän budjettiin. Mitä siellä sanotaan? Että Ateena vuokria ei pystytä maksamaan. Pitäisi pysyä Iraklionissa eikä luoda ongelmia, mutta te olette luoneet tämän kaksinkertaisten kustannusten ongelman, eikä Kreikan hallitus. Ja yksityisiä kouluja rahoitetaan sitten muualla ja sanotaan, että työntekijät valittavat ja perheen jäsenille Eraklionissa ei ole mahdollisuuksia työntekoon. No ei eni saa sinne perustettu, jotta vaimot saisivat työtä, vaan jotta ähm, äh, niin saa, tekisi siellä työnsä. Sanoin tämä samaa ei, viime vuonna. Älkää naurako. Me olemme täällä Euroopan parlamentissa, täällä ei ole mitään naurattavaa. Ymmärsittekö? Kyllä. Minun mielestäni teidän täytyy sitä, se huomioida, mitä Euroopan äh, kansanedustajat teille sanovat. Niin, minä todellakin pyydän, että nostatte tämän asian esiin. Sanokaa hänelle, ettei hän saa nauraa. Ja että hänen täytyy kunnioittaa parlamentin jäseniä. En minä hyväksy tätä tapaa, jolla hän kohtelee meitä jäseniä. Hänen tulisi vastata kysymykseen. Teidän puheaikanne päättyi jo minuutti sitten, ja minuutti sitten teidän puheaikanne päättyi. Olkaa nyt hyvä ja pitäytykää säännöissä. Uh, Kyllä, mutta te ette saa, pitäisi pyytää häneltä, ettei hän saa hymyillä. Hänen pitäisi kunnioittaa parlamentin jäseniä. You don't have me, me kunnioitamme teitä, mutta te ette meitä kaikkia kunnioita. Te ette nyt kunnioita meitä kaikkia, koska te Teidän puheaikanne päättyi jo. The next speaker. Nyt menemme seuraavaan puhujaan. I have not finished yet. Okay. En ole vielä päättänyt puheenvuoroni. Sorry, Fred. Okay. The others have been spoken for two and a half. My Muut saivat uh, puhua kaksi ja puoli minuuttia. Minun aikani ei ole päättynyt. Uh, okay. If I may... Jos nyt sallitte, Edustaja Kallas, olkaa hyvä ja ottakaa puheenvuoro Alderyhmän puolesta. Olkaa hyvä. Okay. Well, was not really clear what the... Kiitoksia. En nyt ole aivan selvillä siitä, mikä ongelma oli, mutta jos palaisin nyt kyberturvallisuuskysymykseen, jos tämä sopii kaikille, käykö tämä? Kyberturvallisuuteen liittyen olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siinä, mitä sanoitte tietosuojan osalta ja tietosuojasääntöjen osalta. Luonnollisesti tässä tärkeä kysymys on myöskin se, kuinka nämä säännöt toimeenpannaan. Jää nähtäväksi, kuinka niitä toimeenpannaan todella. Meidän täytyy muistaa aina, että internet ei ole jotakin, mikä suunniteltiin – siihen tarkoitukseen, johon me sitä käytämme juuri nyt, joten turvallisuuskysymykset ovat varmasti erittäin tärkeitä. Vaikka me olemmekin keskustelleet paljon hallituksista ja niiden roolista ja toimielinten roolista, emme ole kolminkaan paljon arvioineet muita kyberturvallisuusketjun osasia ihmisiä ja yrityksiä. Uskon, että hallituksen osalta Hallitukset ovat tehneet paljon, he ovat pyrkineet tekemään palveluistaan ja viestinnästään turvallisempaa, mutta heikko lenkki ketjussa itse asiassa ovat tavalliset ihmiset ja yritykset, jotka eivät päivitä käyttämien ohjelmistoja eivätkä ryhdy tarpeellisiin toimiin, jotta heillä olisi kylliksi kyberturvallisuutta. Minun kysymykseni liittyy tähän. Mikä mielestänne on salatun identiteetin käytöllä. Hyvin monethan varastavat identiteetin internetissä ja tekevät pahojaan väärän identiteetin turvin. Jos meillä olisi vahvasti hallitusten turvaama sähköinen identiteetti niin, että kaikki käyttäjät voisivat itsensä tunnistaa, voisivat tunnistautua, olisi paljon helpompaa näitä verkkovälitteisiä palveluja harjoittaa turvallisella tavalla ja vähentää riskejä. Mikä mielipiteeni on tässä? Um. Paljon kiitoksia. Nyt Next speaker. Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme seuraaviin puhujiin. Edustaja Ryby. Kiitos. Koska meille kaikille on tärkeää, että Enissä tulevaisuudessa laajentaa toimintaansa ajatellen sitä strategiaa, jota se noudattaa, siis tämä kyberturvallisuuden lisääminen. Jotkut täällä eivät ole kyberturvallisuuden puolesta, vaan haluavat päinvastaista kaaosta ja tuhoamista. Sitä me tietenkään emme halua. Siksi kysymykseni meillä on tämä kaksi blokkia, yksityis, yksityisyys ja avoimuus. Ja totta kai on tärkeää, että yksityisyys mahdollistaa kommunikaation, joka on turvallista, salaaminen on yksi vaihtoehto, ja sitten tämä blockchain-teknologia on toinen, joka kiinnostaa monia paljon, ja parlamentin STOA, tiede, eh, valiokunta piti tällaisen kvanttiteknologia-seminaarin äskettäin. Miten on kehitys nyt siinä, että saataisiin todella turvallisia, ehdottoman turvallisia yhteyksiä, joita ei voida salakuunnella, ja toisaalta kuitenkin tämä infrastruktuurin turvallisuus on tärkeää meidän tulevaisuuden. Tärkeää on, että ovat sellaiset puitteet, koska ehdottoman turvalliset yhteydet ovat perusta vakaille puitteille. Ja tässä minua kiinnostaisi se, miten pitkälle Enisa on toiminut tällä alueella. Very much, eh, Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Seuraava puhuja, edustaja Boni, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia kun eh, Euroopasta tulee digitaalisempi, tarvitsemme enemmän turvallisuustoimenpiteitä, joten meidän on vahvistettava Enisan kapasiteettia ja annettava sille vahva mandaatti, jos haluamme saada aikaan saavutuksia. Ja on erittäin tärkeää ymmärtää, että ensinnäkin me eh, Euroopan parlamenttina ja kaikkien toimijoiden on tuettava verkkoturvallisuusdirektiivin täytäntöönpanoa, koska se on tässä eh, taustalla. Toiseksi meidän on tuettava Enisa, jotta se voi tehdä parempaa yhteistyötä horisontti 20-20 puitteissa tutkimuskeskusten kanssa ja että sillä on sitten pääsy moniin olemassa oleviin hankkeisiin. Kolmanneksi meidän on äh, muistettava, että on paljon suosituksia, jotka Enisa on valmistellut eri äh, äh, kertomuksia se on tehnyt teollisuutta varten, sairaaloita varten esimerkiksi, ja on tärkeää panna nuo suositukset täytäntöön käyttöön, koska meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on suosituksia ja ymmärrämme ongelman, eh, mutta e, alalla ei ole halua panna sitä eh, täytäntöön. Ja sitten eh, viimeinen kysymys liittyy turvallisuusalan kehittämiseen. Meidän on investoitava tähän alaan ja Enisa olisi oikein hyvä tieto, lähde ja tukiväline. Ja kun ryhdymme aloittamaan Security by Design and Privacy by Design liiketoimintamalleina, niin silloin meidän pitäisi kääntyä Enisan puolen. Edustaja Nibler. Puheenjohtaja, minä haluaisin sanoa, että olen kollegan kanssa yhtä mieltä, jotka haluavat kiittäneet teitä tästä erinomaisesta työstä, jota olette tehneet paikan päällä pidämme todellakin arvoisin sitä, että olette pyrkineet antamaan kasvot Enisalle ja kehittämään sitä niin kuin mekin haluaisimme. Miten tästä toiminnasta, en tiedä niin paljon kuin muut kollegat, ehkä haluaisin tietää, miten yhteistyö muiden eurooppalaisten instituutioiden kanssa toimimisi Europol, Teettekö yhteistyötä nyt Frontexin kanssa myös enemmän? Ajattelen tätä maahanmuuttoaihetta, joka meitä pohdituttaa nykyään. Ja viime viikolla täysistunnossa Meillä oli tietosuoja, perusasetus ja myöskin direktiivi, joka koskee poliisiyhteistyötä ja tietosuojaa. Nämä hyväksyttiin. Mitä vaikutusta tällä on teidän työhönne paikan päällä? Onko jotakin konkreettista, joka nousi esille teidän keskustelussanne? Miten tämän, tätä pannaan toimeen? Tämä ryhmä 29 äh, on siinä mukana mitä on tämä yhteistyö, yhteistoiminta Euroopan tasolla, ajatellen kaikkia niitä, jotka ovat tekemisissä tietosuoja- ja tietoturvallisuuskysymysten kanssa. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Edustaja Kumpula-Natri. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi on mielenkiintoista, että suomenkielisessä versiossa sanotaan, että me puhumme Euroopan digitaalialan johdosta ja englanniksi puhutaan vain mahdollisuuksista. Ihmettelin hiukan kuinka en nyt saanut vastausta kysymykseen siihen, kuinka tätä, tässä strategiassa Enisa auttaa Eurooppaa pääsemään johtoasemaan digitaalisessa teollisuudessa, mutta tämä oli minulle kyllä erittäin mielenkiintoinen asia, kun me puhumme digitaalisista markkinoista. Meillä on datapalveluihin liittyviä muitakin seikkoja. Meillä on suomalaisia ja muitakin eurooppalaisia toimijoita, mutta hyvin monet eurooppalaiset eh, toimijat joutuvat amerikkalaisiin, yhdysvaltalaisiin ja muihin luottamaan. Ja tässä oli kysymys siitä avoin, pitäisikö meillä olla strategia, jonka kautta saisimme enemmän kapasiteettia. Tämä voisi olla digitaalisen teollisuuden alla ennemminkin, sillä nämä ovat suuria yrityksiä, vaativat hyvin paljon kapasiteettia. Eli onko meillä strategia, tekeekö Elisa jotain sen eteen jo? Sehän oli siis tämän ainakin suomenkielisen otsikon aihe. Ja sitten toinen kysymys, voiko meillä olla eh, eurooppalainen kilpailuvaltti se, että me olemme turvallisuudessa parempia kuin muut. Olen monta kertaa sanonut tämän. Minulla on poliittinen visio, teillä saattaa olla tietokin, tieto tähän asiaan liittyen. Paljon kiitoksia. Edustaja Roil. Minä halusin esittää vielä yhden kysymyksen kollegamme hiukan kiihtyneen puheenvuoron jälkeen. Tavallisestihan täällä äh, puhutaan hiukan eri tavalla, mutta niin. Mutta niin kauan kun olemme käsitelleet tätä aihetta, aina on ollut tämä erityinen kysymys, joka oli nyt toimipaikkaan. Minkään muun viraston tapauksessa tätä en ole vielä kokenut. Ja on ollut sisällöllisiäkin ongelmia. Nyt haluaisin niistä vielä kysyä, koska minä tiedän ja haluaisin tietää, onko edelleenkin niin, että on ollut vaikeaa saada tarvittavia asiantuntijoita. En, enemmän kuin mikään muu virasto tarvitsette asiantuntijoita näihin mutkikkaisiin kysymyksiin, ne pitää kerätä ympäri maailmaa. Ja ongelma on ollut se, että paikkakunnalle ei ole ollut helppoa saada tarvittavia asiantuntijoita. Virasto voi toimia ilmiön asiantuntija. Jos paikkakunta on ongelma, silloin pitää pystyä keskustelemaan asiasta ilman, että syntyy jotakin vastenmielisyyttä maata kohtaan tai saarta kohtaan, tai että kuvitellaan, että kysymys olisi tällaisesta vastenmielisyydestä. Tämä estää kenties sitäkin, että toimittaisin tehokkaasti, ja nämä kysymykset, jotka sitten, ovat hyvin tärkeitä. Euroopalla voisi olla hyvin tärkeä rooli, mutta se edellyttää sitä, että asiantuntijat ovat käytettävissä, koska silloin muuten ei parhaassakaan virastosta ole mitään hyötyä. Onko teillä edelleen vaikeuksia vai onko nyt mahdollista saada asiantuntijoita? Uh, thank you very much. Any other... Paljon kiitoksia. Oliko muita kysymyksiä? Puheenvuoropyyntöjä? Sieni. En näe yhtään. Haluaisin pyytää Euroopan komission edustajaa antamaan kommentteja. Paul Timmers Connect-pääosastosta. Connect-pääosaston johtaja, hyvä. Johtaja, olkaa hyvä. Chairman, uh, for the opportunity to brief. Kiitoksia puheenjohtaja mahdollisuudesta lyhyesti uh, kertoa. Ja ehkä hyvä olisi, että kyberturvallisuus nähtäisiin myös taloudellisena mahdollisuutena uh, juuri hyväksytyssä eh, digitaaliset teollisuudet ja julkiset palvelut paketissa, joka julkaistiin muutama päivä sitten. Eh, tämä e hallinto, toimintasuunnitelma, jossa keskitytään hyvin paljon turvalliseen hallintoon ja siihen, että miten julkisessa hallinnossa voitaisiin parhaiten hyödyntää vahvaa sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia. Tämä parlamentti hyväksyi IDAS-asetuksen, joka oli erittäin hyvä esimerkki eurooppalaisesta yhteistyöstä, yhteentoimivuus, vastavuoroinen tunnistaminen ja se, että että todella osoitetaan, että Eurooppa on vahva sähköisessä tunnistamisessa. Meillä on se taskussa, me voimme käyttää sitä julkisten sisäpalveluissa, mutta myös kaupallisissa palveluissa. Tässä Enisa on antanut hyviä neuvoja, että päästäisiin parhaisiin käytänteisiin. Nyt hallituksen ohjelmasuunnitelmat perustuvat niihin. Sitten Kyberturvallisuus on avainkysymys. Haluttaisiin turvallisuutta jo suunnitteluun. Halutaan, että kyberturvallisuus pannaan täytäntöön. Eli ne, jotka käyttävät IT-standardeja, tieto- ja viestintäteknologian standardeja, niiden pitää ottaa kyberturvallisuusalusta asti huomioon ja viittaa näihin standardeihin. Tehdään työtä myös kyberturvallisuuden standardoimiseksi näille uusille asioille, kuten esineiden internet, pilvipalvelut ja niin poispäin. Enisalla on avain rooli neuvoa antavana elimenä. Me puhumme hyvin paljon uhista, nyt esimerkiksi puhutaan tällä viikolla sairaaloista, joita kiristysohjelmat joihin kiristysohjelmat hyökkäävät. Viime viikolla meillä oli toinen äh, uhka. Kaikkea katsotaan uhan näkökulmasta, mutta myös taloudellisen mahdollisuuden äh, näkökulmasta. Markkinat kasvavat 7,5 prosentilla vuosittain. Meillä on luottamusta, meillä on yrityksiä, virastoja, yrityksiä, jotka kiinnostavat äh, ja vetävät puoleensa pääomaa, koska ne ovat kovin asiantuntevia. Meillä on erinomaista verkostoitumismahdollisuutta turvallisuuden saralla. Meidän pitäisi saada aikaan tällainen sopimuksellinen PPP, jolla voitaisiin vahvistaa kapasiteettia Euroopassa ja vahvistaa esimerkiksi sertifiointijärjestelmää Euroopassa. Meillä pitäisi olla jonkinlainen merkki, jossa osoitetaan, että kyberturvallisuus on luotettavinta Euroopassa ja että sitä voi myös ostaa. Tämä tarvitsee Tähän tarvitaan työtä ja investointeja, mutta se on osa sitä tulevaisuuden politiikkaa, jota me nyt tässä valmistelemme. Kiitoksia. Hyvä johtaja. Nyt voisin pyytää teiltä lopupuheenvuoron ja vastauksen. Olkaa hyvä. Mä mennään mutta yritän sitä nyt saksaksi äidinkielellä, niin joskushan on parempi, helpompi saada viesti perille sillä tavalla. Standort an. Aloitan toimipaikasta, jotta tämä emotallinen aihesanan aluksi pois tästä heti. On vahinko, että kollega nyt ole enää paikalla, minä todellakin kutsuisin, hänet olen usein tehnyt jo tämän katsomaan tilannetta paikan päällä. Lehdistössä, myös kreikallisessa puhutaan paljon asioita, kerrotaan paljon asioita, jotka eivät ole totta. Kukaan ei kuitenkaan usko sitä, kun sanon niin. Mutta haluan sanoa muutaman faktan. Ensinnäkin meillä on vuodesta 2000 2013 kaksi toimipaikkaa uuden asetuksen myötä. Siinä todetaan, että hallinto pääasiassa on Heraklionissa ja operatiivinen toiminta Ateenassa. Nyt meillä on 94 virkaa Enisassa ja siitä 60 tai 56 on Atenassa, siis työntekijöistä huomattava enemmistö on Atenassa – Sieltä me harjoitamme pääasiassa toimintaamme ja haluamme kiittää Kreikan hallitusta siitä, että se antoi käyttöömme tämän äh, virastorakennuksen, joka on yksityisen omistama. Siitä maksetaan vuokra. Meillä on kaunis rakennus ja jokainen, joka haluaa käydä tapaamassa meitä siellä, tutust, voi tulla tutustumaan. siinä on tervetullut talo, on todella kaunis. Ja kun elää pitempään Kreikassa, Atenan pohjoisosassa, se on hyvä ympäristö. Meillä on siellä Kreikan sääntelyviran meillä on siellä myöskin infrastruktuuri, Ote, Kosmo ja muut, siis kaikki, mikä sopii Enisalle, Enisa sopii tuolle alueelle. Me, me emme ole mikään tutkimuslaitos, siksi tässä ei ole syytä puhua mistään tutkimuksesta. Meidän tehtävämme on toteuttaa hankkeita eh, Euroopassa, jäsenvaltioissa olla yhteistyössä ja tukea viranomaisia ja teollisuutta. Ja se merkitsee sitä, että meillä on noin 600 000 euron budjetti matkustamiseen. Me tapaamme asiakkaat Brysselissä ja pääkaupungeissa näitä projekteja varten. Haluaisin vielä sanoa tässä yhden asian. Meillä on tyhjä toimistorakennus Iraklionissa. Se oli vieläkään valmis. Sen lupasivat meidän paikallisviranomaiset aikoinaan. Ja siihen on investoitu 14 miljoonaa euroa Euroopan viran veronmaksajien varoja, ja tuo rakennus ei edelleenkään ole valmis. Jos puhutaan koulusta, käykää katsomassa koulu, älkää puhuko siitä, käykää katsomasta, niin sitten ymmärrätte, mistä on kysymys. Sitten tärkeisiin asioihin, ja nyt jatkan englanniksi. So, um... Kiitos herra Eller ja rova Niblö tuestanne. Nyt käyn lävitse asiat niin kuin ne täällä tulevat esille ja vastaan kysymyksiin. Kun me puhumme, on totta mitä herra Eilä sanoi, meillä on teollisuus, joka luo työpaikkoja, luo uusia yritysmalleja, joka täytyy suojella itseään. Ja haaste on olemassa. Meidän olemme tulleet paremmaksi tässä tehtävässä kokemuksen myötä. Ja meillä on ollut Saksassakin lainsäädäntöä, joka on, jotain kehitelty ja me olemme tahdottaneet yhteistyötä yritysten kanssa. Me olemme siis päässeet eteenpäin tässä, mutta tilanteet vielä parantua. Standardisoinnista puhuttiin. Se on jotakin sellaista, mistä, minkä parissa me teemme työtä, mutta se on haaste, koska on paljon ihmisiä, jotka työskentelevät tällä alueella. On niistä, Yhdysvalloissa on ISO. Tämä on siis hyvin pirstaleista. Jos katsoo tätä se on aika paljon, että me vain yksin voisimme niistä hoit- käsin hoitaa se, mutta nämä myönteisen esimerkin kuitenkin se, mitä me teemme, se on alue, jolla on yhteisten kriteerien sertifiointi, on direktiivejä, joiden parissa teemme työtä, teemme työtä standardisoinnin osalta keskusten kanssa, ja tämä on, nämä ovat haasteita, jotka ovat tärkeitä. Tämä todettiin täällä jo. Me haluamme tehdä paljon, mutta se, että saisimme aikaan toimenpantua standardisointia, työ on kovaa. Ja ehkä meidän pitäisi myöskin katsoa komission altinen pohjalta katsoa, miten saataisiin aikaan parempi standardisointistrategia, koska muutamissa tapauksissa teollisuus tai amerikkalaiset yritykset ovat nopeampia siksi, että me edelleenkin keskustelemme yksityiskohdista. Tässä siis vastauksen, mutta tie on edelleenkin hyvin pitkä. Ehkä toivon ainakin, että vastasin suurimpaan osaan kysymyksiä, jotka liittyvät tähän sitten tämä salailu. Tämä nousi esille useista puheenvuoroista. Haluan niputtaa tämän. Haaste tänään on, meillä on paljon teknologiaa, meillä on salailua, meillä on sertifiointia, meillä on tuotteita, meillä on välineet. Ongelma on vielä nuo markkinoille. Ja tämä liittyy tuo, siitä tuotteita, joille helppo käyttää, helppo meidän tavallisten käyttäjien käyttää – Teollisuudelle tämä on sanottava, teollisuuden pitää saada aikaan älykkäämpiä, helpommin käytettäviä tuotteita. Jos me haluamme salata sähköposteja, me emme tee sitä siksi, että se on liian mutkikasta, kun sen tekee, siihen tarvitsee apua. Se ei ole automaattista, sitä, sitä ei sisällytetä sähköpostiin, ei oli, jos olisi jokin nappi, joka sanoisi, jota painamalla voi, tämä salaminen tapahtuisi, voisi toimia näin. Me pyrimme nyt etenemään tässä asiassa saamaan tällaista uutta aikaa. Sitten nämä elektroniset identiteetit, sähköiset identiteetit. Jos meillä on olemassa sähköinen identiteetti, joka liittyy kortteihin Saksassa, meillä on henkilötodistus, kans, kansalaiskortti, Itävallassa, Belgiassa tällaisia kortteja, Virossa on tällaisia kortteja. Mutta ongelma on se, että nämä eivät ole yhteensopivia ja aika ajoin ovat kalliitakin meidän voi sanoa, että meillä on Saksassa sähköinen passi, joka on erittäin turvallinen, mutta tarvitaan kallis kortin lukija, tarvitaan ohjelmisto ja sitten täytyy investoida tähän kaikkeen. Ja ongelmana sitten, että ihmiset käytä tätä ja sovelluksia ei tule, joten mahdollisuudet ovat olemassa käyttää sitä, mutta tarvitaan helpommin sovellettavia, helpommin käytettäviä tuotteita. Mainitsin AIDAS-direktiivin äh, Trust Center. Jotakin on siis olemassa. Me Enisasta pyrimme tukemaan tätä. Meillä on tällaisia julkisia turvallisuus kuukausi Euroopassa olemme toimimme yhteistyössä jäsenvaltioissa organisaatioiden kanssa, mutta meidän pyrkiä tavoittamaan siis joka tapauksessa 500 miljoonaa Euroopan kansalaista. Tätä kautta se on se ongelma. Täällä puhuttiin siitä, mitä harjoitamme yhteistyötä teollisuuden ja eri virastojen kanssa. Muutama nimi. Meillä virastoista harjoitamme läheistä yhteistyötä Sparakin kanssa, Julisan. Meidät on mainittu jopa sen asetuksesta. Tämä on erittäin rakentavaa yhteistyötä. Meillä on pitkiä kokouksia, usein kokouksia eri virastojen kanssa, olemme käyneet myöskin keskustelua Euroopan keskuspankin kanssa. Eli meillä on olemassa verkosto, jossa keskustellaan näistä asioista. Frontex mainittiin. Frontexin kanssa me emme harjoita yhteistyötä, koska se ei ole mitään sellaista, mikä voisi olla meidän päällekkäistä, mutta siis siellä missä on kysymys IT-stä, Silloin me toimia muiden virastojen toimeksiannosta yhteistyössä ja, ja me pyrkimme myöskin harjoittamaan täydentävää toimintaa. Jos katsotaan komissiota, komissio ei voi puhua 50 tai 100 yrityksen kanssa. Mitä me pyrimme tekemään on se, että me Enisassa järjestämme tapahtumia teollisuuden kanssa. Täällä puhuttiin siitä, että Suomesta, siellä me käymme keskustelua siitä, miten voisimme harjoittaa lähempää yhteistyötä EFSICÖ suomalaisen yrityksen kanssa – Meillä on tällaisia verkostoja, jonka kautta pyrimme kokoamaan yrityksiä yhteen. vain parisen viikkoa sitten meillä oli tapahtuma, jossa me keskustelimme eh, maksusektorin kanssa esimerkiksi, miten vahvistaa toimeenpana turvallisuutta. Meillä siis on oma verkostomme, jossa me käymme keskustelupapereistamme, suosituksistamme, ja sitten meillä on sektorikohtaisia toimia, joissa pyrimme tekemään pilottihankkeita. Haaste pienelle virastolle on, että se voi priorisoida vain muutamaa harvaa aluetta. Tämä on asia, joka on syytä mainita, kun puhutaan uudesta toimivaltuutuksesta. Kun puhun näistä 94 virasta, niistä vain 24 on sellaisia, jotka ovat määräaikaisia. meillä on siis sopimuspohjaisia työntekijöitä ja se merkitsee sitä, että me voimme joskus käyttää kansallisia resursseja, joskus saamme tulevaa teollisuutta. Tulevaisuuttainen kysymys on, on se, että pari vuoden päästä keskustellaan toimivaltuutuksesta ja silloin pitää keskustella tämän mandaatiksi keskusteltaessa myös siitä, mikä on pitkän tähtäyksen asema Enisalle. Puhuttiin värväämisestä. Tilanne on parantunut, kun olemme Ateenassa, mutta meillä on haaste edelleen, jos katsoo tilannetta Euroopassa viimeisten parin vuoden osalta. Euroopan pohjoisessa on kasvavaa taloutta, joten sinänsä ei välttämättä ole houkuttelevaa saksalaisille tai ruotsalaisille muuttaa Ateenaan. Meille virastona se ei sinänsä ole ongelma. Meillä on kuitenkin haaste rekrytoida hyvin koulutettua henkilökuntaa, mutta tämä on yleisempi ongelma toisaalta Euroopassa silloin, kun on tällainen taloudellinen ero, ero taloudessa ja tämä on yleinen haaste. Toivon, että sain vastattua kaikkiin kysymyksiin. Jos jotakin unohtui, sanokaa. Uh, Paljon kiitoksia. Uskoakseni suurin osa kysymyksistä sai vastauksen. Nyt haluaisin kiittää teitä tästä vierailusta ja kaikista Enisan toimista. Kuten huomaatte, me ymmärrämme, kuinka tärkeää teidän työnne on Euroopan kyberturvallisuuden vuoksi ja myös siksi, että te luotte taloudellisia mahdollisuuksia yleisesti ottaen. Paljon kiitoksia vierailusta täällä valiokunnassa. Now we go, colleagues, to the next item, presentation of... Nyt seuraava kohta esityslistalla meillä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus koskien Euroopan innovaatioteknologia-instituuttia. Institute of Innovation and Euroopan innovaatioteknologiainstituuttia koskeva esitys on seuraavana. Kyseessä on tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tilintarkastuksen Euroopan innovaatioteknologiainstituutin sääntöjen noudattamisesta tuloksellisuudesta. Ja Alex Brenningmeier on täällä esittelemässä valiokunnalle tämän valiokunnan vastuualaa koskevat löydökset tuossa kertomuksessa. Meillä myöskin on IFRA-valiokunnassa ollut keskusteluja komission jäsen Tibor Navracicin kanssa rakenteellisen dialogin merkeissä. Käsittelemme tuolloin samantyyppisiä kysymyksiä. Tarkoitan Euroopan teknologia-instituutin innovaatioinstituutin tuloksellisuutta. Nyt voimme jatkaa tätä keskustelua tällä kertaa. Kuitenkin keskitymme tilintarkastustuomioistuimen osioon. Olkaa hyvä vieraamme. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Chair and honorable members of the ITER I'm Paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia arvoisa IFE-valiokunta. Olen hyvin tyytyväinen, että tilintarkastustuomioistuimella on mahdollisuus esitellä teille yksi erityiskertomuksemme, joka keskittyy nimenomaan erään tärkeän viraston EITn tuloksellisuuteen. Virasto toimii Budapestissa. Tässä kertomuksessa ei ole kyse sääntöjen noudattamisesta niinkään, vaan Euroopan investoinnin tehokkuudesta, kun olemme investoineet EIT. -hän. Minut nimettiin tutkimus- ja kehitys vastaavaksi tässä asiassa tuomioistuimessa ja siksi olen hyvin tyytyväinen, että voin nyt teille puhua täällä ITRA-valiokunnassa, myöskin budjettivaliokunnalle esittelemme nämä löydökset. Mutta nyt kertomuksen sisältöön. Haluaisin korostaa myöskin sitä, että on erittäin tärkeää, että meillä on olemassa eri osastojen välistä yhteyttä. EIT on osa komission organisaatiota ja EAC vastaa siitä. RTD vastaa muista tutkimus- ja kehitysosioista. RTD-innovaationeuvostossa on pyytänyt myöskin olemaan yhteyksissä teidän valiokuntaanne. Minä toisin nyt muutamia kertomuksemme tärkeimpiä seikkoja esiin. Hyvin mielelläni vastaan kysymyksiinne. EIT Budapestissa keskittyy innovaatioihin ja innovaation kapasiteetin kasvattamiseen Euroopassa, sillä tämä kapasiteetti on vähäistä. EIT tuo yhteen yliopistoja, tutkimusinstituutteja ja liike-elämän edustajia, yrityksiä, myöskin pk-yrityksiä ja luo niin kutsuttuja KIKS-keskuksia, eli tieto- ja innovaatiokeskuksia. Nämä keskukset ovat hyvin tärkeitä innovaatiolle. Me olemme energia, innovaatio, ilmasto ja digitaalisessa tietokeskuksessa vierailleet. Nämä yhdistävät noin 500 kumppania ja EIT on sanonut, että tällä hetkellä kumppaneita on jo 800. Eli eurooppalainen yhteistyö tällä alalla on erittäin tärkeää. Me olemme vierailleet monissa näissä tietokeskuksissa ja ensimmäinen mielikuvamme oli se, että ihmiset ovat hyvin innoissaan, kun eri tutkimusinstituutit, yliopistot ja liikennemaan yrittäjät pyrkivät tekemään yhteistyötä. Suuria innovaatioaloitteita on käynnissä. Ne liittyvät osaltaan tutkimukseen ja toisaalta koskettavat yrityselämää ja toisaalta koskettavat startup-yrityksiä teollisuuden alalla. Tilintarkastaminen on kuuntelemista siinä mielessä, että tilintarkastajien pitäisi hyvin läheisesti seurata sitä, mitä kentällä tapahtuu. Ja kun teemme näihin tietokeskuksiin tarkastuksia havaitsimme muutamia hyvin tärkeitä seikkoja. eräs edustaja kertoi, että yli tuhat sivua vuosittain täytyy vuodesta toiseen tutkimuskertomuksia tuottaa, jotta rahoitusta saisi tulevaisuudessakin. tämän valtava ponnistus. Ja toisekseen Kyseessä on vuosittainen ponnistus, vaikka meidän tutkimus- ja innovaatio-ohjelmamme ovat paljon pidempiä kuin yhden vuoden mittaisia. Eli tulevaisuus näiden ohjelmien osalta on hyvin epävarma ja meillä on avoin kysymys siitä, onko tämä innovaatiota tukevaa. Siis se, että vain näin vähän varmuutta tulevaisuudesta toimijoilla on. Toinen huomio, jonka teimme oli seuraava yksi monikansallinen toimija, joka oli ohjelmassa mukana, sanoi, että löysi ohjelmassa niin monia ongelmia, että oli hyvin vaikeaa edes käynnistää koko toimintaa. Ja oli vaikea heidät saada mukaan, mutta onneksi he nyt tulivat mukaan ja ovat ohjelmissa. Kuten näette, kuitenkin hallinnollinen taakka on hyvin raskas, osittain EIT on kehittänyt näitä menettelyjä ja osittain se toimii siis yhteistyössä yliopistojen ja yrityselämän kanssa ja välillä nämä liitot eivät olekaan aivan kaikkein onnellisempia. EITn toiminta Budapestissa kaiken kaikkiaan tapahtuu hyvin monimutkaisessa hallintopuitteistossa ja siihen liittyy monia hallinnollisia ongelmia. Me olemme tehneet suosituksia, voin mainita ne pian. Ensinnäkin meidän pitäisi keskustella EITn toiminnan oikeusperustasta. Meidän pitää uudelleen arvioida rahoitusmalli EITlle ja esimerkiksi sulkea täydentäviä rahoitusmalleja pois koska ne eivät todellisuudessa toteudu, joten ne eivät ole mikään tehokas mallin osa. Ei, pitäisi tehdä sopimuksia osaamisen innovaatiokeskusten kanssa kalenterivuodet ylittävästi, kuten sanoin, ja nämä sopimukset ja tukisopimukset pitäisi saada tehtyä aikaisin niin, että tutkijoilla olisi oikeusvarmuus ja ennakoivat kattavuutta aivan vuodesta vuoden alusta lähtien, kun heidän pitää käynnistää toimintaansa. Ja EITn tämän pitäisi lisäksi myöskin keskittyä toimintansa vaikutuksiin paremmin. Ja EITn pitäisi käyttää joustomahdollisuuksia paremmin hyväkseen. Näitä joustomahdollisuuksia Horisontti 2020 ohjelmassa on mukana. Sääntöjen pitäisi olla räätälöidympiä, niiden pitäisi soveltua paremmin kullekin ähm, osaamiskeskuksen kumppanille. Ja aina sitten viimeisempänä eteen pitäisi henkilöstöongelmassa saada ratkaistua. Heillä on liian vähän henkilökuntaa ja ylin johto on levällään niin sanotusti. Eiteen pitäisi tehdä asiasta vaikutuksen keskittyvä analyysi. Hyvät näistä herrat, EIT ja komissio ovat hyväksyneet kaikki suosituksemme ja tilintarkastuksen aikana EIT aloitti jo tietyt parannustyöt, jotka menevät oikeaan suuntaan. Ne eivät ole vielä riittäviä, mutta ne ovat oikeanlaisia. Komission jäsen Navracis on luonut korkean tason paneeliryhmän, jonka tarkoituksena on neuvoa EITtä tulevaisuudessa. Vierailin hänen luonaan eilen ja hän totesi, että kertomus on hyvin tervetullut, sillä se tukee EITn kehitystä tulevaisuudessa ja osaamiskeskusten toiminnan parantamista. Hyvät näistä herrat, tässä lyhyt esittelyni. Niin mielelläni vastaan kysymyksiin ja annan teille lisätietoa, jos tarvitsette. Kiitoksia. Kiitoksia paljon, kiitoksia tästä puheenvuorosta ja näistä tärkeistä tiedoista. Ne ovat itre valikunnalle aina tarpeen. Haluaisin edustaja Eleriä pyytää kertomaan puheenvuoron. olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Brenningmeier. Ensinnäkin koska olen Horisontti 2020 työryhmän jäsen, joka on ITREN pysyvä eh, yksikkö. Haluaisin kiittää teitä eh, siitä, että otitte tämän asian käsiinne. Tämä jäsennelty vuoropuhelu on itse asiassa jäsennelty vuoropuhelu eh, parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Se on ollut erittäin hyödyllinen ei vain siksi, mutta tämä oli siis syy, miksi hyvin tarkkaan mietimme, luimme tämän erityiskertomuksen ja olemme osittain samaa mieltä kanssanne. Minun kysymykseni menee tähän suuntaan. Onko haaste ehkä se peruslähtökohta ja ne säännöt, jotka EITille asetimme, vai onko ongelma ennemminkin EIT-yksikkönä? Meillä on ollut keskustelua sääntöjen yksinkertaistamisesta, ja kysymys on, että onko tämä ongelma järjestelmällinen vai johtuuko se säännöistä, koska emme päässeet yksinkertaistuksiin ja se aiheutti hyvin paljon monimutkaisuutta ja vaikeuksia määrärahan käytössä. Sitten jälkikäteisnäkökulmasta, minkä ajanjakson kertomuksenne kattaa? Meillä on alussa, äh, oli alussa komission arvio, jolloin e ei teitä ollut vielä oikein olemassakaan, ja meillä oli silloin jo arvio, mikä ei ollut kovinkaan hyödyllistä. Ja nyt tämä toinen Eh, vinkki siitä, mitä pitäisi korjata, tulee teiltä, joten kattaako teidän kertomuksenne viime ajat vai minkä ajanjakson se kattaa? Ja sitten halusin vielä sanoa, että teidän ei pitäisi saada vaikutelmaa, että me kuulemme teitä tämän lyhyen ajan. Me eh, luomme EIT-työryhmän ja aiomme varmasti tilintarkastustuomioistuimen sinne kutsua, koska haluamme kuulla EIT-tä, tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota. Emme halua asettaa niitä toisiaan vastaan, vaan haluamme vain katsoa, että mitä voisimme tehdä paremmin väliaikaisarviointia silmällä pitäen. kiitoksia edustaja Ruvi. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän myös tilintarkastustuomioistuinta tästä kertomuksesta. Meille oli alusta asti selvää, että EIT äh, toimii erityisesti koulutuksen alalla ja EITn alkuperäinen tavoite oli se, että näistä puitetutkimusohjelmista tutkimusohjelmista hyödynnetään sitä tietoa, joka siellä on olemassa ja sitä tarjotaan sitten koulutusjärjestelmillemme. Se oli tarkoituksena, että kaikkia näitä tutkimuksia ei vain arkistoida Firenzeen, vaan että näistä tutkimuksista nostetaan esiin jokaiselle väestöryhmälle mielenkiintoiset uudet ajatukset. Eli että tieteellisestä tutkimus tuloksista, selvitetään, että mikä hyödyttää päiväkodin ohjaajaa tai mikä sitten hyödyttää yliopiston professori, joka haluaa vain opettaa sitä, minkä 40 vuotta sitten ensimmäisen kerran oppi, vaan että EITn avulla saamme kaiken ajan tasalle. Kaikki koulutuslaitoksemme ihan päiväkodista yliopistoon asti ovat aina uusimman tiedon tasolla. Ja nyt meillä on mahdollisuus myös antaa tämä tieto käytettäväksi. Nämä ovat paperimuodossa pääasiassa Firetsessä, mutta nyt ne voitaisiin siirtää digitaaliseen maailmaan ja silloin niiden käytettävyys helpottuu. Meillä on tämä äh, teknologia vaihtoehtojen arviointi ja siinä hyvin intensiivisesti katsoimme sitä, miten nämä äh, tietosiilot saamme ikään kuin murrettua ja erilaisten putkien kautta pystyisimme ne yhdistämään. Ja nyt voidaan sosiaalisten analyysien äh, ja verkostoanalyysien kautta myös mitata, missä tätä tiedonvälitystä ei tapahdu. Ja tämä on nyt EITn päätehtävä, että missä näiden tietosiilojen välillä ei ole riittävästi tiedonvaihtoa ja kuinka sitä voitaisiin parantaa. Olisi hyvä, jos tilintarkastustuomioistuin puhuisi tästäkin. Olen kiitoksia edustaja Moody. Yes. Kiitos teidän kertomuksestanne ja tästä puheenvuorostanne minä käsitin, että te uskotte, että EIT ja nämä kiksit ovat etenemässä oikeaan suuntaan. Nyt sitten vahvistuksena sille, että kysymys on siitä, että tässä pyritään ratkaisemaan ongelmia ja sitten kuitenkin katsotaan, mihin ollaan menossa samaan aikaan. Minua mietityttää hiukan se, että haluatte käsitellä oikeusperustaa. Ajatellaan sitä arvostelua, jota te esitette, eikö olisi parempi saada teidät tekemään oikeita asioita nyt sen sijaan, että palattaisiin takaisin koko organisaation alkuun ja tartuttaisiin tähän oikeusperustaan. Te puhuitte siitä, että erittävästi käytetään joustavuutta, joka on horisontti 2020 ja erittäin hyvä kommentti, jonka sitten siitä, että on tämä laajennettu rahoitusjakso, joka puitteissa pitäisi toimia. Että tässä on kysymys alueesta, joka toimii toisaalta vuotuiselta pohjalta, joten on aika outoa, joka toimii nyt näin. Joten lopuksi vielä ajattelen ongelmia, jotka liittyvät ongelmia, jotka olette määritelleet. Onko täällä jokin aikapuite sille, että löytäisiin ratkaisuja näihin, siis näihin ongelmiin, jotka te olette havainneet. much, Olen kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei taida olla. Voisinko pyytää komission edustajaa tai yksinkin päällikköä hänen kollegansa käyttämään puheenvuoron? Thank, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta. Ja kiitokset eh, myöskin eh, mm, Alex Brunningmeierille tästä kertomuksesta. Ei teidän edustajia ole paikalla, mutta komission puolesta minä voin varmaankin käyttää puheenvuoron puhua heidän sijastaan. Tämä kertomus, jonka Alex Brinkmeier esitteli, on suosituksenen tullut täysin komission ja EIT hyväksymäksi. Tätä on mielestäni tärkeää korostaa. Me arvostamme hyvin paljon tilintarkastustuomioistuimen tarkastajien tekemää työtä. Aivan oikeasti he ovat löytäneet ongelmia, joita EITn toiminnassa on olemassa. Ongelmia, jotka liittyvät äh, työmenettelyihin, äh, tapoihin, jolla näiden äh, KIK, osaamis- ja innovaatioyhteisöiden kanssa EIT toimii, ja myöskin äm, olemme saaneet äm, innovaatioiden toteuttamiseen liittyviä suosituksia. Me hyväksymme kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja huomiot, ja nyt ryhdymme toimiin niiden pohjalta. Olemme siis täysin samaa mieltä sen analyysin kanssa, että operatiivinen rakenne EIT on liian monimutkainen, ja tehokkuus seuranta EIT voisi olla selkeämpää. Me olemme tarkastelemassa EIT, komissio ja KIK-ryhmät tarkastelemassa yhdessä jo mahdollisuutta löytää ratkaisu monivuotuisen talousarvion siirtymiseksi. Tämä ei ole helppoa. Tilintarkastustuomioistuin ei halua sääntöjen mukaisuuden vuoksi meidän siirtymän liian nopeasti uudenlaiseen järjestelmään. Me olemme siis siirtymässä tähän uuteen järjestelmää, mutta tarkastelemme tällä hetkellä sitä, kuinka tällainen siirtymä olisi mahdollista. Se ehkä tapahtuu vuonna 2017, mutta todennäköisemmin vuonna 2018. Työ on kuitenkin jo alkanut. Muita asioita, joita Alex Brenningmeier mainitsi esityksessään. Yksi niistä oli ähm, EITlle myönnettävä rahoituksellinen riippumattomuus. Tästä keskusteltiin myöskin komission jäsen Navratilin kanssa, kun hän oli muutama viikko sitten täällä valiokunnassa. Se on ollut käsittelyssä. Sitten EITen henkilökuntakysymykset ovat tulleet yhä uudelleen esiin. Henkilökuntaongelmat ovat olleet jatkuvia sekä henkilöstön että hallinnon tasolla. Henkilöstöongelmat ovat helpottaneet viime kuukausina, ja IT e kertoo meille, että todennäköisyydessä näin tapahtuu tulevaisuudessa yhäkin. Henkilöstön rakennetta ollaan selvittämässä. Mayer mainitsi myöskin tämän komission jäsenen luovan korkeatason työryhmän. Uskoakseni, kun komission jäsen oli muutama viikko sitten täällä, siis komission jäsen Navracic, hän korosti tämän työryhmän roolia. Ryhmä on nyt aloittanut työnsä. Se ei mene vielä pikku yksityiskohtiin, e, e, niihin kaikkiin pikkuseikkoihin, joita tuli myös tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa esiin. Se keskittyy enemmänkin suuriin strategisiin linjoihin, jotka tämä kertomus toi esiin. Esimerkiksi kestävyystavoitteiden suur- saavuttaminen tulevaisuudessa osaamisen ja innovaatioyhteisöjen osalta. Tämä on suuri haaste, kuten kaikki myyntävät, ja se on yksi korkean tason työryhmän tehtäviä. Tämä ryhmä tulee keskittymään myöskin eh, EITn mandaattiin saavuttaa alueellisia mahdollisuuksia. Tässä tunnustetaan se, että horisontti 2020 välinen lisäksi on ollut muidenkin välineen osalta tietyillä Euroopan alueilla ongelmissa. Tätä me tarkastelemme yksityiskohtaisesti, kuten myöskin muita strategisia kysymyksiä siitä, kuinka innovaatiopolitiikassa EIT löytää suuremmassa kuvassa oman paikkansa ja roolinsa. Nyt jos sallitte puheenjohtaja, ehkä voisin vastata muutamiin kysymyksiin ja kommentteihin, joita saimme jäseniltä. Äh, edustaja Eller, te esititte kysymyksen siitä, heijasteleeko nykytilanne EITn sääntöjä aivan alusta lähtien vai onko EIT omat sääntönsä kehitellyt? Ehkäpä Alex Brenningmeier haluaa tästä myöskin puhua, mutta komissiossa minä näkisin, että tämä on yhdistelmä molempia. Tämähän on myöskin tilintarkastustuomioistuimen suosituksissa aivan oikein huomattu. Meidän täytyy selventää oikeusperustaa tiettyjä seikkoja ei oikeusperustan ydin niinkään tai ei tee oikeusperusta yleisesti ottaen, mutta tietyt yksityiskohtat vaativat pohdintaa siitä, mitä mekanismeja käytämme. On hyvä tarkastella sitä, kuinka eurooppalaista rahoitusta voidaan käyttää viipuvoimana, että saisimme rahoitusta myös muista lähteistä emme asta kyseenalaiseksi sitä ajatusta, etteikö tämä olisi hyvä ajatus, mutta ehkä me nyt meillä on liikaa yksityiskohtia mukana tässä oikeusperustassa ja asia pitäisi selventää. Komissio on tekemässä tätä työtä jo eiten kanssa. Me tarkastelemme sitä, kuinka voisimme tähän päästä. Oikeusperustaan puuttuminen ei ole jotakin, mitä tehdään kevyin perustein, mutta me tunnustamme, että tämä on tarpeen, jos haluamme tiettyjä esteitä poistaa, jotka ovat nyt tässä EITn oikeusperustassa mukana. Toimintaympäristö saadaan sujuvammaksi, jos onnistumme tässä. Edustaja Ruby sanoi, että EIT on ennen kaikkea koulutuksellinen väline. Tämä on tärkeä muistutus. En nyt kätke sitä asiaa, että keskusteluissa muiden kanssa välillä tuntui siltä, että meitä pidettiin liikaa innovaatiomoottorina ja unohdettiin EITn tärkeä rooli myöskin koulutuksen alalla. Me olemme sitä mieltä, että EIT tekee hyvää työtä tuolla alalla ja menestystarinoita saamme tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän, kun EITstä saadaan enemmän oppilaita ulos. Tämä on tärkeä seikka muistuttaa. EITen ydintoimintaa oli se, että tiedon yhdistyminen hyvin koulutusrakenteisiin ja innovaation mukaanottamien prosessin alusta lähtien tekee mahdolliseksi luoda uutta tietoa ja henkilöt, jotka ovat hyvin päteviä, joilla on uudenlaista tietoa. Tämä on EITen yksi tärkeä rooli. Se kestää tarkastelun. Voimme vielä edetä tässä asiassa. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus tulee auttamaan meitä tässäkin työssä. Sitten liittyen kysymykseen, miksi oikeusperustaa täytyy uudelleen arvioida. Uskoakseni, kuten mainitsin tässä, kun edustaja Ederille vastasin, oikeusperustan uudelleen arviointi ei tarkoita sitä, että me ei teen perustavanlaista rakennetta välineenä, joka tuo yrityksiä ja innovaatioyhteisöä yhteen asettaisimme kyseenalaiseksi. Kyseessä on niin se, että tarkastelemme oikeusperustaa ja pohdimme sitä, kuinka me taloudellista kestävyyttä käsittelemme ja kuinka täydentäviä sääntöjä ei Euroopan unionin rahoituksen liittyen voimme käsitellä. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joiden vuoksi oikeusperustaa täytyy uudelleen arvioida hiukan, ja siksi olemme sitoutuneet epäilyksettä tähän työhön sekä komissio että EIT ovat oikeusperustan uudelleen arvioinnin kannalla. Me uskomme, että tätä kautta EITstä saamme tulevaisuutta ajatellen vielä vahvemman välineen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitän teitä näistä huomioista ja selityksistä, jos sallitte nyt ähm, Alexe Brenningmeier, te voisitte vastata muutamiin kysymyksiin tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mielelläni vastaan äh, tehokkuuden takia yritän puhua hyvin lyhyesti, koska komission edustaja kommentoi jo joitakin asioita hyvin informatiivisesti ja tehokkaasti. Arvoisa herra Eiler, te esitette erittäin tärkeän kysymyksen ja vastaan siihen englanniksi, mutta teidän kysymyksenne oli, mikä teidän äh, aikajananne oli ja mikä oli tämän äh, arvion pohja. Me katsoimme vuosia 2008-2015, eli seitsemän vuotta, EIT seitsemän aloitusvuotta. Ja äh, tämän tilintarkastuksen lopuksi me arvioimme kaikki kaikkea merkittävää tietoa ja meidän mielestämme seitsemän vuoden kuluttua pitäisi nähdä jotain konkreettista tulosta. Ja tästä näkökulmasta olimme sitä mieltä, että tulokset olivat pettymys. Niitä olisi pitänyt olla enemmän ja huomasimme, että tässä oli paljon byrokratiaa, ei teessä keskityttiin liikaa byrokratiaan, liikaa vastuullisuuteen ja liian vähän innovaatioon. Ja innovaatio on herkkä muutenkin. Siinä voi epäonnistua ja pitääkin epäonnistua, jos tarpeen. Ja koko prosessin tarkka valvonta saattaa estää tavoitteen saavuttamisessa. Joten meidän näkemyksemme on, että enemmän olisi voitu saavuttaa, liian vähän saavutettiin ja tästä syystä. Ja tässä nyt menen herra Eelerin ja Rova Moodin kysymykseen. Teidän ehdotuksenne oli, että pitäisikö joku tietty ongelma ratkaista vai pitäisikö ähm, toimintaa parantaa. Ja vastaus on kummatkin, komission edustajakin sen sanoi. Mm, on joitakin ongelmia lainsäädännössä, esimerkiksi nämä täydentävät toimet, ne eivät näy, joten ne pitäisi jättää ulkopuolelle, mutta toisaalta näiden ohjelmien kestävyys on tärkeä asia ja niihin pitäisi kiinnittää huomiota. Joten kyse ei ole siitä, että korjataan vaan se, mikä on mennyt rikki. Osittain eh, korjataan, osittain kehitetään eteenpäin siltä pohjalta, mikä tiedetään. Ja sitten voitte nähdä, että tämän tarkastuksen eh, tavoite on antaa palautetta ja löytää parannusehdotuksia tulevaisuudelle. Arvoisa edustaja Rybik, teidänkin kysymyksenne on erittäin tärkeä. Vastaan jälleen englanniksi. Te puhuitte näistä tiedon siiloista ja siitä, että ne ovat aina erillään toisistaan. Ja voimme vahvistaa sen, että kokonaisuudessaan EIT ja nämä osaamis- ja innovaatioyhteisöt, ne johtavat siihen, että ylitetään alarajat, että tehdään tällaista monialaista tutkimusta ja välitetään se myös julkisuuteen. Ja sitten viimeinen asia, aikataulu. Kaikkiin suosituksiin kuuluu tiukka aikataulu. Me tulemme sitä valvomaan, kuten tekin tämän valiokunnan puheenjohtajana. Kiitos. Tässä oli vielä puheenvuoro edustaja Eller. Niin, oikeastaan vaan on kysymys. Te puhuitte tästä maantieteellisestä tasapainosta. Minä olen hiukan huolissani suoraan sanottuna, sillä vaikka ei ole ehkä hyvä asia se, että suurin osa näistä innovaatiokeskuksista on tällä hetkellä, yhteisöistä on nyt Saksassa, mutta ajatellen horisontti 2020 tämä maantieteellinen tasapaino on asia, jossa on enemmän kysymys nimenomaan ehkä sitten kuitenkin siitä, mikä on, mikä on erinomaista. Se olisi olennaisempaa kuin maantieteellinen tasapaino. Siis mikä teidän mielestänne on tämä epätasapaino, äh, ajatellen Euroopan unionia, siis maantieteellisesti katsottuna, onko kysymys siis siitä, että substanssista, että se aiheuttaa vähemmän tehokkuutta innovaatioiden osalta, ajatellen tarkoitusta, vai kyseenalaistatteko sen, että nämä innovaatioyhteisöt eivät ole oikeissa paikoissa, ajatellen maantieteellistä tasapainoa. Se voisi olla hyvin ongelmallista, koska se on sillä, jos kaikki vaikka on Suomessa, varmaan se olisi parasta kaikille, koko muulle Euroopalle. Se voisi ehkä olla hyvä ratkaisu koska EIT on osa horisontti 2020 ja horisontti 2020 on yksi harvoista asioista, jossa, jossa maantieteellisellä tasapainoilla merkitystä kysymys on siitä, miten kysymys on erinomaisuudesta. Mikä on teidän huolenaiheenne tässä asiassa? Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Toisaalta olette oikeassa sanoessa ne, että horisontti 2020 ei painota maantieteellistä tasapainoa. Mutta toisaalta me näemme, että eh, eh, tiedon kehitys Euroopassa ja eh, tutkimustulosten siirtyminen innovaatioiksi yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten välillä, niin se pitäisi, äh, siihen pitäisi vaikuttaa. Joten tilitarkastustuomioistuin näkemys on, että tätä pitäisi laajentaa, koska se kuva, jonka me saamme maantieteellisestä tasapainosta, on vain rajallinen. Ja Paul Steffert, joka on tarkastustiimin johtaja myös, mainitsee kertomuksemme sivun 43, jossa me sanomme, että kahden nopeuden Eurooppa aiheuttaa sen vaaran, että Euroopan EIT-määrärahat keskittyvät maihin, jotka kehittävät tutkimusinfrastruktuuria. Kyllä tätä pitäisi parantaa. Toivottavasti tämä vastaa teidän kysymykseen. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon, kiitoksia vierailustanne tilintarkastustuomioistuimen edustajana. Meitä aina kiinnostaa toimintanne ja Euroopan innovaatioteknologia-instituutin kaltaisten tahojen toiminta. Uskon, että tulevaisuudessa voisimme parantaa monia tärkeitä seikkoja, jotka tulevat kertomuksessa esiin. Kaikki tieto Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin suhteen tulee olemaan hyvin selvää. He tietävät kaiken, mistä me olemme keskustelleet ja mitä olemme suositelleet. Tämä on hyvin tärkeää, sillä instituuttien pitäisi voida parantaa toimintaansa ja heikkouksia poistaa, kuten aina kaikkien instituuttien toiminnassa. Mutta olemme tyytyväisiä siitä, että kuulimme koulutuksesta. Tämä on melkoisen uusi kuva. Me aina unohdamme koulutuksen, aina ajattelemme tutkimusta ja kehitystä ja kaupallistamista. Ja unohdamme, kuinka tärkeä koulutus on. Eli tässä tietokolmiossa Euroopan innovaatioteknologiainstituutti on aivan ehdottoman tärkeä. Meidän pitäisi tällaista toimintaa tukea. Onko teillä vielä jotakin muuta sanottavaa? Hyvä. Ehkä puheenjohtaja ja, ja ehkä on hyväksyisi kutsun nyt on jo olemassa asia tästä pysyvästä työryhmästä, joka käsittelee EITitä. Se on syyskuussa. Jospa kutsutte, hyväksytte kutsun ja kollegat ovat kiinnostuneet asiasta, niin pyydän tietenkin tulemaan. Työryhmä on avoin kaikille, ei pelkästään pysyville jäsenille. So, thank you very much once again. We go to the... Paljon kiitoksia, kiitoksia vielä kerran. Nyt siirrymme viimeiseen osaan esityslistaa ennen lounastaukoamme. Menemme siis eteenpäin viihdyttelemättä. Seuraavana meillä on merellä tapahtuvaan öljyn ja kaasun liittyvä vastuu, korvaukset, taloudelliset turvajärjestelyt. Tässä asiassa Nikolas Bay on esittelijänä ja Meillä on mietintö luonnostarkastelussa. Me olemme keskustelemassa hyvin läheistä näistä kysymyksistä. Me olemme avomerellä tapahtuvan toiminnan turvallisuuskysymyksiä käsitelleet ja ITRE on vastuuvaliokunta. Siksi tämän alan direktiivit aina kiinnostuvat meitä läheisesti. Just Voisin nyt pyytää esittelijäämme käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, euh, monsieur le président, chers collègues. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Aivan ennen kaikkea haluaisin kiittää IFE-valiokunnan sihteeristöä, joka on tukenut minua tämän lausuntoluonnoksen valmistelussa. Kyseessä on ovat siis avomerellä tapahtuvan öljyn ja kaasun porostoiminnan vastuut, korvaukset ja taloudelliset turvajärjestelyt. Kuten tiedätte, tämä asia on komission 12. syyskuuta julkaiseman kertomuksen jälkeen ollut valokeilassa vaikka yhtään suurta onnettomuutta alalla ei ole 1988 jälkeen tapahtunut. Me kaikki muistamme hirvittävät aikaisemmat onnettomuudet, joihin Alva on viitannut. Euroopan unionissa suuri osa kaasusta ja öljystä tulee ähm, Pohjan meren ähm, naapuriympäristön jäsenmaista. Ympäristövaliokunta ensi tiistaina käsittelee vuonna 2010 Orison onnettomuutta Meksikon lahjalla, mutta kuitenkin komissio toteaa, että yhteinen säädöstömme on tämän onnettomuuden jälkeen tiukempi niin, että vastaavaa ei Euroopan unionin aluevesillä pitäisi voida tapahtua. Kyseessä on äm, vuoden 2013 äh, kesäkuun äm, säädöstö avomeren toiminnasta. Tähän pitää liittää myöskin Barcelonan sopimuksen äh, avomerellä tapahtuvien porostoimintojen säännöt. Meidän tarkoitus on estää onnettomuuksia ja taata parempi tiedon vaihto. Komissiolla on näistä toimista yksityiskohtainen lista. Tämän lisäksi olemme tehneet viime vuosina turvallisuusjärjestelmiin merkittäviä investointeja. Esimerkiksi well capping teknologiaan ollaan investoitu. Se tekee mahdolliseksi eristää avomerellä tapahtuvassa porauksessa sattuvan vuodon hyvin nopeasti. Jälleen kerran haluaisin kiittää myöskin komission varovaisuutta. Se on vuoden 2013 direktiivin toimeenpanoa korostanut ennen kuin uusia rikosoikeudellisia tai siviilioikeudellisia tai ympäristöoikeudellisia vastuita loisimme uudelleen vuoden 2004 äh, direktiivin liitteen A äh, velvollisuudet äh, sekä direktiivin 2000 13 säädöstä avomeren toiminnasta liittyvät tähän. Kyseessä ovat äh, siis ähm, sellaiset toimijat, jotka harjoittavat äh, merellä tapahtuvaa toimintaa tai muut lisenssinhaltijat. Ähm, äh, Saastutteen maksaa periaate on tässäkin yhteydessä käytössä. On erittäin tärkeää, että me tämän jouston säilytämme sitä mahdolliseksi kaikille toimijoille valita se väline, joka sopii jokaisen projektiin kaikkein parhaiten. Hyvät kollegat, kuten eilen aamulla puheenjohtaja Busek omassa mietinnössään mainitsi liittyen energiaturvallisuuteen, me emme saa unohtaa sitä, että meidän yritystemme kilpailukyky myöskin kaasu- ja öljyalalla on kyseessä ja äh, tähän liittyen jäsenmaiden kilpailukyky kyseessä on meidän energiavarmuutemme. Me haluamme taata sen turvallisella tavalla kansalaistemme edun vuoksi. Siksi tässä lausuntoluonnoksessa en suosittele uusia rajoituksia teollisuudellemme äh, maailmanlaajuisessa kilpailussa hyvin usein meidän teollisuuttamme painaa sellainen suuri hallinto ja sääntaakka, jota muut toimijat eivät muualla maailmassa kohtaa. Tämän lisäksi meillä on nyt vuoteen 21. toukokuuta lähtien siihen asti mahdollisuus esittää tarkistuksia. Kollegat voivat keskustella näistä seikoista. Ne ovat hyvin tärkeitä. Luonnollisesti olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin Nämä kysymykset ovat öljy- ja kaasuteollisuutemme ydinalaa ja ne ovat myöskin yritystämme kilpailukyvyn ydinkysymyksiä. Ja siksi niitä on aiheita tarkastella. Paljon kiitoksia. Thank you very much, colleague. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Esittelijän puolesta EPP Ben varjoesittelijän puolesta, kollega Bentsenin puolesta. Minä luen nyt muutaman tärkeimmän sen hänen puheestaan, jonka hän oli siis täksi päiväksi valmistellut valitettavasti matkustusongelmien vuoksi. Hän ei hän joutui poistumaan ellen kello 12. Valitettavasti hän ei siis ole täällä nyt tällä hetkellä. Tämä on siis hänen puheestaan. Sallikaa minun lukea sieltä pätkiä. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan. Se tarkastelee kaiken kaikkiaan yleisesti ottaen tyydyttävällä tavalla EPPlle tilannetta. EPP haluaa liiallista säätelyä ja hallinnollista taakkaa välttää alalla, jossa kansainväliset sopimukset ja säännöt ovat jo voimassa. Me emme voi sulkea pois sitä, että tällä alalla Euroopassa tapahtuisi tulevaisuudessa lisäharmonisointia ja että se voisi olla vastuiden ja korvausten osalta tarpeen. Kuitenkin meidän täytyy tukea porausalan toimijoita ja meidän täytyy toimeenpanna avomeren porauksen direktiivin Tämän jälkeen voimme arvioida, tarvitaanko lisää toimia. Tämän jälkeen haluaisin vielä korostaa, että meidän pitäisi käyttää tätä lausuntoa ITRA-valiokunnassa mahdollisuutena korostaa entuudestaan merellä tapahtuvan porostoiminnan tärkeyttä. Tämä sektori on merkitykseltään kasvava, ei vain energian toimitusvarmuuden vuoksi, kuten esittelijä sanoi, vaan koko Euroopan talouden kasvun ja työpaikkojen syntymisen kannalta. Tässä ei ollut koko puhe, mutta yritin lukea nyt kaikkein tärkeimmät osaset siitä. Ja Lystöä Benson on EPPn varjoesittelijä siis SND-ryhmästä. Mirjan Dali, olkaa hyvä varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitän esittelijää ja myöskin kollegoita. SND-ryhmän puolesta haluaisin korostaa jälleen kerran, että vuoden 2010 katastrofi osoitti, että täytyy ottaa proaktiivisesti käyttöön korvausmekanismia, ennen kuin tällaisia vakavia onnettomuuksia tapahtuu. Ja me olemme tietoisia myös siitä, että meidän jäsenvaltiollamme on jo hyvin toimivia turvallisuusjärjestelyjä. Me haluamme aiheuttaa lisää taakkaa tälle teollisuuden alalle, vaan haluamme varmistaa, että että nämä luvanhaltijat ovat sitten vastuussa kaikista vahingoista, eh, jotka syntyvät eh, merellä tapahtuvista onnettomuuksista. Me olemme ylpeitä öljy- ja kaasuteollisuudesta, eh, joka hyödyttää kaasun huoltovarmuutta. Joidenkin jäsenvaltioiden taloutta ja lisäksi otetaan äh, töihin äh, hyvin päteviä työntekijöitä ympäri Eurooppaa. Ne ovat hyödyksi myös energia-alallemme. Tätä myös esittelijä korosti. Ja vaikka äh, Pohjanmeren kaasu- ja öljytuotanto on pienentynyt viime vuosina, meidän pitää pitää mielessä, että että ähm, merellä tapahtuva öljyjen karsun poraus tulee todennäköisesti lisääntymään eh, Euroopassa, erityisesti Välimerellä ja Mustalla merellä. Ja eh, tällaisilla merellä tapahtuvilla onnettomuuksilla on erityinen eh, vaikutus kalastukseen ja matkailuun ja pk-yrityksiin, ne jotka erityisesti jotka liiketoiminnassaan tarvitsevat hyvää meriympäristöä. Ja Deporter Horizon onnettomuuden jälkeen 96 prosenttia korvausvaatimuksista katettiin. Meidän täytyy saada aikaan kattavaa lainsäädäntöä, joka ottaa huomioon mahdolliset vahingot ja kantaa vastuumaisesti vahingoista, jotka kohdistuvat kalastajiin, rannikkoyhteisöihin ja muihin. Meidän on otettava huomioon kolme erilaista vastuualuetta. Ympäristövahingot, äh, siviili, äh, ja rikosoikeudelliset äh, vahingot vastuu erilaisista taloudellisista menetyksistä on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa, kun on kyse taloudellisista menetyksistä, joka suoraan eh, liittyy onnettomuuteen. Kun on kyse rikollis- rikosoikeudellisista vahingoista, eh, niin meidän on katsottava, että tietynlaiset eh, onnettomuudet voisivat jäädä rikosoikeuden alaiseksi. Tämä voisi olla ylimääräinen pelotevaikutus ja lisäksi komission pitäisi katsoa, eh, miten voidaan kehittää kilpailukykyinen markkina eh, vakuutusvälineille. Me tarvitsemme tässä enemmän takeita komissiolta. Ja viimeinen kommentti komissiolle. Komissio sanoi, että on liian aikaista hyvin arvioida, eh, voitaisiinko EUn rikosoikeudellisilla toimenpiteillä varmistaa turvallisuus merellä tapahtuvassa öljy- ja kaasunporauksessa. Meidän mielestämme meidän ei pidä odottaa, että joku iso onnettomuus tapahtuu nähdäksemme, että toimivatko nämä lainsäädäntöpyytteet. Meidän täytyy varmistaa, että riittävät turvatoimet on saman tien käytössä niin, että pystyisimme tehokkaasti ennaltaehkäisemään onnettomuuksia tulevaisuudessa ja odotan kovasti yhteistyötä esittelijän varjoesittelijöiden kanssa. Paljon kiitoksia edustaja Tarant, joka puhuu edustaja Rivasin puolesta. Edustaa vihreitä, olkaa hyvä. President, indeed, uh, I'm substituting. Minä siis korjaan, korvaan täällä Michel Rivasin. Ehkä ole kuitenkaan täydellinen korvike, mutta voin ottaa pari asiaa esille, joita hän pyysi minua ottamaan esille. Kuusi vuotta sitten meillä oli öljy, katastrofi, niin kuin, joka liittyy öljyn poraamiseen, niin kuin täällä puhuttiin ja juuri nyt meidän pitäisi kyseenalaistaa väitteet, että sektori on liian säädelty. teollisuuden kilpailukykyä vaarantaa suuri onnettomuus. Meillä on direktiivi, joka koskee näitä öljy- ja kaasutoimia rannikkojen edustalla, mutta jäsenvaltiot kuitenkin YKssä päättävät monista asioista itse. Me emme ole riittävästi saaneet palautetta siitä, miten tehokas tämä direktiivi on. Monissa jäsenvaltioissa ei ole varmuutta eh, siitä, että näillä rajankoidun edustajilla toimivilla porausyrityksillä olisi riittäviä rahoitusta selviytyä suuresta ylivuodosta, jolloin tämä käytyisi viime päätyisi viime kädessä maksettavaksi. Tässä katsotaan saastuttaja maksaa periaatetta, niin kuin esittelijäkin sen mainitsi, mutta pelkästään silloin, kun on kysymys ympäristövaurioista, ei julkisesta vastuusta. Ja seuraukset tällaisesta ylivuodosta ei kuitenkaan kosketa pelkästään biologista monimuotoisuutta, vaan vaikuttavat moniin taloudellisiin toimiin, esimerkiksi kalastukseen, vesiviljelyyn, matkailuun ja niin edelleen. Joten kysymys oli pelkästään artiklasta 194 seut Tähän pätevät myöskin artiklat 192 ja 191. Meidän täytyisi siis sitten rankaistavaksi virheet silloin, kun ne voidaan todistaa, etenkin kun on kysymys eturistiriidoista. Ja tuo kuusi vuotta sitten tapahtunut onnettomuus tapahtuu siksi, että oli konflikti toimijan ja säätelijän välillä. Ja siksi ehdotamme, että Euroopan eh, meriturvallisuusviraston täytyy tehdä turvallisuustarkastuksia, se mitä saada uutta toimivaltaa. Tätä ei pidä niinkään tehdä kansallisten virastojen, jotka aika ajoin eivät ole tarpeeksi riippumattomia parlamentarisista syistä ja myöskin siksi, että öljyteollisuudessa on tiettyjä monopolistisia piirteitä. Tämä siis se, mitä Rova Rivasi pyysi minua sanomaan ja kiitos, että kuuntelitte minua. Paljon kiitoksia. Kiitoksia näistä huomioista. Edustaja Sakarafa, joka puhuu Silikiotisin puolesta, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun edustaja Sili Kiotisin puolesta. Hän sanoi, että äm, yritysten vastuut äm, onnettomuuksien tapahtuessa on jotakin, mitä meidän pitäisi tarkastella tarkkaan. YK on kansakuntien merioikeusyleissopimus määrittelee ehtoja, joiden puitteissa merelle tapahtuvaa toimintaa voidaan toteuttaa, mutta meidän täytyy myöskin kiinnittää turvallisuuteen lisähuomiota ja pyrkiä takaamaan se ryhmässämme. Olemme sitä mieltä, että ennakoiviin toimiin täytyy ryhtyä ja turvallisuusvaatimuksia kunnioittaa, että voimme varmistaa sen, että saamme energiaa, turvallisuutta ja energiavarmuutta aikaan. Tarvitsemme solidaarisuutta jäsenmaiden välille, avoimuutta ja tiedonvaihtoa, että voimme olla varmoja, että meidän turvallisuusjärjestelmämme ovat kaikkein parhaat mahdolliset. Meidän täytyy tarkastella kaikkia mahdollisuuksia Euroopan unionin tasolla, jotta voisimme parantaa erilaisten turvallisuusvaltien saatavuutta ja toimia tällä alalla tehokkaasti niin, että olisimme tarpeen vaatiessa valmiina. Tässä olivat Guen esittämien tarkistusten taustat. Kiitoksia. Flo. Paljon kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin ei vaikuta olevan. Nyt voisin pyytää komissiota käyttämään puheenvuoron. Stefan Munzer yksikköpäällikkö energia pääosastossa, olkaa hyvä. Thank you very much, um, Mr. Buzek. Kiitos, herra Buzek. Arvoisat parlamentin jäsenet, teidän kommenteistanne olemme pitkälti yhtä mieltä havainnoista, joita on tehty tässä lausunnossa. Uskomme, että todellakaan ei ole tarvetta lisälainsäädännölle. Meidän pitäisi edetä askel askeleelta analyysissä, sillä eh, direktiivi, joka koskee toimia rannikkoennusta ja sisältää vastuukysymykset, koskee myöskin eh, lupien jakamista ja ja jäsenvaltiot huolehtia siitä, että luvan saajat toteuttavat operaatiot silloin, kun ne saavat luvat. Tämä merkitsee myöskin rahoituksellista varmuutta ja kykyä kattaa vastuut. Ja tämä täytyy olla voimassa olevaa ja pätevää. Voimme siis vakuuttaa teille, että jäsenvaltiot tarkastavat sen, että hakijalla on riittävät rahoitus, riittävä rahoitus, riittävät resurssit reagoida hätätilanteisiin ja hoitaa kriisit rannikkojen edustalla. Niillä täytyy myös olla tehokkaat menettelyt niin, että korvausvaatimuksia voidaan käsitellä asianmukaisesti. Tässä vaiheessa komissio tutkii sitä, on, ovatko jäsenvaltiot panneet oikein toimeen tämän, nämä, tämän direktiivin kansallisessa lainsäädännössä ja me työskentelemme jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että näin tapahtuu, että tapahtuu täysi toimeenpano. Vuonna 2019 siihen mennessä siis, silloin komissio joutuu arvioimaan sitten kokemusta, jota on saatu direktiivin toimeenpanosta, ja silloin meillä on kattava tarkastelu voimme asiasta, voimme katsoa kaikkia näkökantoja, myöskin katsoa ponnisteluja, joihin vastuuviranomaiset ovat ryhtyneet ja tulemme toivottavasti tekemään myöskin ehdotuksia siinä tapauksessa, että katsomme, että parannukset ovat välttämättömiä. Joka tapauksessa tuossa raportissa tullaan käsittelemään myöskin vastuu- ja korvauskysymykset ja rahoituksellinen äh, varmuus. Tässä vaiheessa emme kuitenkaan vielä ryhtyisi nopeasti tekemään liian pitkälle meneviä ratkaisuja, eten mitä tulee kaikkea uuteen lainsäädäntöön, koska täytyy toimia oikeissa suhteissa ja katsoa jäsenvaltioiden kanssa, mikä todella on tarpeen, jos ylipäätään mikään tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt käännyn esittelijän puoleen. Olkaa hyvä, käyttäkää loppupuheen vuoro. Ja ehkä voitte vastata kysymyksiin, jos niitä tuli. Oui, je Kiitoksia. Tämän varjoesittelijöitä ja muita puheenvuoron käyttäjiä haluaisin muistuttaa, että tässä tärkeitä ovat äh, sekä kaasun ja öljyn porausta harjoittavat äh, toimijat, jotka ovat ensimmäisessä linjassa takaamassa sen, että onnettomuuksia ei tapahdu ja että oikeanlaista ennaltaehkäisevää toimintaa harjoitetaan. Mielestäni olisi hyvin varomatonta korostaa ähm, säätelyn aiheuttamaa taakkaa näiden toimijoiden harteilla. He kärsivät jo maailmanlaajuisessa kilpailussa tilanteesta ja Euroopan unionin aluevesillä ja jäsenmaiden aluevesillä toimivat toimijat ovat jo sellaisten vaatimusten edessä, että missään muualla maailmassa ei vastaavia ole. Me emme siis voi mielestäni omistuksien sattuessa epäsuoria vastuita heille vielä osoittaa. Tällaisia epäsuoria vastuita ja niiden seurauksena koituvia vastuitahan aina voidaan havaita. Mielestäni kuitenkaan tällaista hyvin korkean teknologian teollisuutta ei pitäisi raskauttaa liikaa. Sillä on valtavaa potentiaalia, emmekä me saa tämän sektorin toimintaa liikaa rajoittaa. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon, hyvä esittelijä. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille työstänne. Tarkistusten jättämisen takaraja on 31 toukokuuta kello 12. Itressä 5. syyskuuta äänestetään asiasta. Ja vastuuvaliokunnassa, juurivaliokunnassa 26. syyskuuta Eli aikataulu on selvä. Paljon kiitoksia. Nyt sanoisin muutaman sana sen ehkäpä it e koordinaattoreiden kokouksesta, joka järjestettiin eilen. Ihan pari lyhyttä asiaa. ITREn koordinaattorit päättivät nimetä alustavasti ITREn edustajan Etsoin neuvostoon. Tämä päätös tehdään virallisesti myöhemmin puheenjohtajakokouksessa. Sihteeristölle 11. toukokuuta mennessä täytyy kaikki ehdotukset ähm, toimittaa. Sitten hyvin tärkeitä mietintöjä tulevaisuuden kannalta koordinaattorit päättivät äh, luoda erillisen budjettikohdan toimeenpanomietinnöille ja nähän saattavat olla hyvin tärkeä osa toimintaamme, siis nämä toimeenpane Sitten kun päättivät lykätä kuulemista, joka oli 21. toukokuuta suunniteltu, se korvataan talvi- tai kaasupaketti kuulemisella – Tämä on myöskin hyvin tärkeä päätös, sillä talvikaasupaketti on hyvin oikea-aikainen keskustelu tällä hetkellä. Tämän lisäksi koordinaattorit hyväksyivät julkisen kuulemisen 13. kesäkuuta teollisuuden osalta. Ja tämän lisäksi koordinaattorit keskustelivat tutkimuksista ja työryhmä työstä ja muut asiat lykättiin myöhemmälle ajankohdalle. Tämä oli siis hyvin lyhyt kokous. Me päätämme kokouksemme tähän ja jatkamme sitten Euroopan unionin energian järjestelmän tulevaisuudesta kello kolme kuulemisellamme, joten pyydän, että palaatte siihen mennessä paikalle. Paljon kiitoksia. Okay.